Okay, colleagues, can I bring the meeting? No niin, kollegat. Voinemme jatkaa kokousta. Seuraava kohta esityslistalla on lentomatkustaja oikeusasetuksen tarkistaminen ja keskustelu sidosryhmien kanssa. Herra Bach on tässä esittelijänä. Annankin hänelle puheenvuoron ensin ja sitten IMKON valmistelija herra Meijer tietääkseni, sen jälkeen komission edustaja, sen jälkeen alustajat saavat suuvuoron. Eli George, viisi minuuttia keskustelun käynnistämiseksi. Thank you, Brian. Thank you, Herr Kiitos äh, puheenjohtaja. Matkustajien oikeudet ovat hyvin tärkeä asia, ei ainoastaan lentoliikenteessä, vaan myös äh, muissa matkustusmuodoissa. Mehän olemme, aamupäivälläkin puhuimme tästä. Kysymys ei ole oikeastaan pelkästään matkustajista, vaan kaikista äh, koko väestöstä, teollisuudesta. Ja kuten te näette, niin äh, sali on aika hyvin täynnä. Teollisuus tarkoittaa lentoyhtiöitä, lentokenttiä, tässä on kysymys myös kilpailusta ja kaikkien tulisi pitäytyä näissä säännöissä niin, että mahdollistetaan oikeudenmukainen kilpailu. Mitä meiltä odotetaan? No uskon, että vuoden 2004 lainsäädännön jälkeen jäi hyvin paljon aukkoja ja epäselvyyksiä ja uusi lainsäädäntö uudessa lainsäädännössä emme saa toistaa tätä. Se ei saa johtaa siihen, että kuten aikaisemmin aikaisemman lainsäädännön yhteydessä joudutaan käyttämään tuomioistunta, jotta voidaan tukkimaan nämä porsaareijat ja selvittämään epäselvyydet. Komission ehdotuksessa on käsitelty myös näitä tuomioita ja otettu ne huomioon hyvin pitkälti. Mutta mutta se, että on oikeus, on yksi asia. Se, että saako oikeutta, on sitten toinen asia. Ja komissio on pyrkinyt siihen, että saataisiin parempaa täytäntöönpanoa ja toteutumista sen kautta, että vaaditaan kansallisten viranomaisten vahvistamista. Ja minusta tämä ehdotus menee hyvään suuntaan. Kun matkustajat saavat informaatiota, kun äh, hinnat ovat läpinäkyviä ja kun he tietävät oikeutensa ennen matkaa, matkan aikana ja matkan jälkeen valitusten yhteydessä, kun he tietävät, mistä he voivat äh, vaatia korvauksia. Ja jos myös vahvistetaan näitä viranomaisia, niin me pääsemme paljon eteenpäin. Pari asiaa, jotka ovat erityisen tärkeitä minulle ja koko EPPlle, ovat luonnollisesti se, että huomioidaan tuomioistuimen äh, tuomiot, Stöden Nelson äh, tuomio tästä kolmesta tunnista. Siitä meidän täytyy puhua. Sen lisäksi tärkeätä ovat myös nämä äh, erityisolosuhteet. Komissio on yrittänyt tässä luetteloida näitä erityisolosuhteita. Se on onnistunut, vaikkakin eh, tässä luettelossa on vielä tiettyä selvennyksen tarvetta. Meidän täytyy tästä vielä puhua. Ja meidän täytyy eh, katsoa, voisimmeko toimia vielä sitovammin. Toinen suuri ongelma on tämä no-show-politiikka. Eh, tästä meidän täytyy keskustella myös minusta komissio on menossa tähän oikeaan suuntaan nimenomaan kuluttajien kannalta. Myös se, että huomioidaan matkustajat, joilla on liikuntarajoitteita. Ja sitten myös myöhästymistä, lentokoneiden tuloaikojen myöhästymiset ja siihen liittyvät sitten yhteyslennot ja muut. Tästä meidän täytyy vielä puhua. Ehkäpä tässä voitaisiin muotoilla näitä asioita hieman eri tavalla. Asia, joka on myös tärkeä asiakkaille, matkustajille, on käsimatkatavarat. Ja tässä olen komission ehdotuksen kanssa eri mieltä. Eli että tämä jätettäisiin lentoyhtiöille. Minusta Tätä täytyy säädellä tar- tarkemmin ja, ja kovemmin. Ja äh, tämä kollegia Taylor-tuomio ja sen lisäksi tämä minun äh, oma mietintöni ja kaikki nämä aloitteet, joita on tähän suuntaan tehty, puhuvat nimenomaan tämän käsimatkatavaroiden äh, tiukemman säätelyn puolesta. Sitten jos lentoyhtiö yhtiöt menevät vararikkoon. Tässä ei liioin ole määritelty sitä, millä tavalla toimitaan tarpeeksi selkeästi. Vuonna 2009 parlamentti jo puhui siitä, että meidän täytyy saada selkeyttä tähän konkurssiongelmaan. Eilen meillä oli ensimmäinen varjoesittelijöiden tapaaminen, jossa tuli esiin hyvin mielenkiintoisia ajatuksia ja yritettiin tuoda esiin myös teollisuuden näkemykset. Se on yksi asia, jota ei saada aliarvioida, varsinkaan nyt näinä taloudellisesti vaikeina aikoina. Tänään odotan tältä kuulemiselta ja tässä yhteydessä haluaisinkin jo etukäteen kiittää tästä järjestämisestä ja, ja myös näitä vieraspuhujia haluaisin kiittää etukäteen. Mutta odotan siis täältä lisäinformaatiota ja odotan mielenkiinnolla sitten äh, keskustelua. Kiitos. Next. Kiitos. Seuraavaksi Maier Imkosta. Kolme minuuttia pyytäisin. Ehkä se riittää. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Minä olen tämän asian esittelijä IMKOssa, eli sisämarkkina- ja kuluttajasuojavaliokunnassa. Tämä asetus tällaisenaan, niin tässä on kysymys nimenomaan kuluttajista ja lentomatkustajista, lentomatkustajien oikeuksista. Ja sen vuoksi me meidän valiokunnastamme ehdotimme artiklan 50 mukaisesti yhteistä asian käsittelyä ja päätökseen viemistä, mutta nyt olemme päässeet sellaiseen tilanteeseen, että meillä on kaksi valiokuntaa, jotka tekevät hyvin läheistä yhteistyötä trilogiin asti. Me arvostamme tätä paljon, me pidämme tätä tärkeänä. Meillä on myös äh, hyvin paljon kokemuksia esimerkiksi äh, kuluttajien tiedottamisesta – ja sen vuoksi me tulemme nimenomaan painottamaan tätä näkökulmaa. Muutama asia ihan lyhykäisesti, mitä tulee esimerkiksi näihin lentojen myöhästymiseen. Se myöhästyminen on hyvin tärkeää, joutuvatko kuluttajat odottamaan kolme tuntia vai viisi tuntia ja minkälaisen vahingonkorvauksen he saavat. Tai sadan euron ylimmäiskorvaus per yö, niin onhan tässä nyt suuri ero siinä, että mistä tämä lento ei enää lähdekään ja mihinkä hotelliin joutuu Eihän voi olla niin, että, että äh, kuluttaja jätetään yksin, jos äh, hotelliyöpyinen maksaa enemmän kuin 100 euroa. Eli tällaisista asioista me haluamme puhua. Olen äh, todella iloinen tästä kuulemisesta ja erittäin mielelläni ja innoissani teen teidän kanssanne yhteistyötä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Ja muistuttaisin, ei tämä kuuleminen, vaan keskustelu sidosryhmien kanssa ihan vaan muistuttaisin tästä seuraavaksi komission näkemyksiä esittelee Jean-Louis Colson DG Movesta. Hän on yksikön päällikkö, 10 minuuttia. Ja sitten ollaan nuija, jos sen yli menee. Thank you, Mr. Chairman. Well, I think... Kiitos. Varmasti kaikki ovat samaa mieltä, että meidän täytyy tarkistaa 261 asetusta. Tämä nyt ensinnä. Miksi? Koska on ainakin neljä kysymystä tähän liittyen oikeudelliset harmat vyöhykkeet asetuksessa. Tämä on johtanut suuriin, suuren määrään juttuja tuomioistuimessa. Ja muutenkin on ollut oikeuksien saamisessa vaikeuksia matkustajille, se on aika raskasta heille. Kolmanneksi seuraamukset ja valvonta kansallisten toimijoiden taholta on ollut heikko. Ja neljänneksi joskus on kohtuuttomia kustannuksia tullut myös alalle yrityksille siis. Se johtaa siihen, että perutaan paljon lentoja. Tässä neljä kohtaa, joihin me haluamme puuttua ehdotuksessamme. Selvennetään alueet ja vahvistetaan seuranta ja seuraamuksia, annetaan matkustajilla tehokkaita välineitä käyttää oikeuksiaan ja ehdotuksessa on huomioitu myös käytännön ja rahoituksen tapahtuvat seuraukset alalla. Palataanpa jokaisen seikkaan yksityiskohtaisesti. Harmaaseen vyöhykkeeseen liittyen olemme tehneet kaikkemme, jotta huomioitaisiin poikkeukselliset olosuhteet. Meillä on tarkka määritelmä asetuksessa tätä varten. Mukana on myös oikeuskäytäntöä. Joskus olemme tiukempia kuin oikeuskäytäntökään. Yksi esimerkki. Aikataulun muuttaminen. Tällä hetkellä sitä ei ole säännelty. Ja sitä voidaan helposti käyttää myös ikään kuin perutuksen peittelemiseksi ja korvausten välttämiseksi. Toiseksi, lentoyhtiöt joutuvat myös selvästi kertomaan, mikä on käsittelymuoto. Heidän täytyy vastata tietyssä aikataulussa. Tässä tehdään ero myös seuraamusten ja seurannan välillä yhtäältä ja toisaalta, mikä on käsittely toisaalta. Kolmanneksi, kansallisten täytäntöpanoviranomaisten yhteistyö. Haluamme muodollistaa nykyisen epävirallisen kansallisten verk- toimijoiden verkon Ehdotamme tietojen vaihtoa ja raportointia. Täytäntöönpanon soveltamisalaa aiotaan laajentaa. Sitten viimeiseksi kustannuksista. Meidän täytyy alan kustannukset kurissa. Ja jotta asetuksen päätavoite säilyisi. Me olemmekin muuttaneet osaa ehdotusta, osaa päätöstä esimerkiksi niin kolmen tunnin rajoitus on nyt viiden tunnin rajoitus. Ehdotusta on kritisoitu jonkin verran. Jotkut haluaisivat sen olevan mahdollisimman selkeä ja sanovat, että se on liian määräilevä. Toiseksi Lentoyhtiöt ovat kovasti kritisoineet myös sitä, että joskus jää yhteyslennot, menetetään yhteyslennot. Se kulma liittyy enemmänkin yritysten välisiin sopimuksiin. Minä sanoisin, että nykyteksti hoitaa jo yhteyslennot. Tämän sai vahvistuksen myös Euroopan unionin tuomioistuimessa. Meidän ehdotuksemme vain selventää sitä, miten järjestelmiä ja korvauksia käytetään ja kuka niitä tarjoaa. Yritykset saavat itse määritellä, miten kustannukset jaetaan heidän kesken. Emme pakota minkä sellaisen, jota ei olisi jo nyt olemassa, vain selvennämme. Sitten korvaukset yli viiden tunnin viivästymisestä. Sen sijaan, että meillä on kolme tuntia, kuten oikeuskäytännössä on ollut, niin usein tätä on pidetty ikään kuin oikeuksien leikkaamisena. Tehtäänpä tämä selväksi. Tuomioistuin ei voinut muuta valita kuin ottaa kolme tuntia oma määritelmänsä nojalla. Pelkästään ajatellen asetusta oikeudellisesta näkökulmasta. Se ei voinut, eikä myöskään tehnyt mitään taloudellista arviointia kun siellä on tiukka määritelmä myös poikkeuksellisille olosuhteille, niin siksi kolmen tunnin kynnys johtaisi kohtuuttomiin kustannuksiin lentoyhtiöille, ja siksi jouduttaisiin perumaan kokonaan myöhästyneet lennot. Uudelle reitityksestä sitten. Kyse on 12 tunnista, ja nyt tämä on pakollinen määräaika, mutta Molemmilta puolilta on tullut kritiikkiä. Lentoyhtiöt valittavat, että 12 tuntia on liian lyhyt, ja matkustajat puolestaan valittelevat, että 12 tuntia on liian pitkä aika. Eilen olin ekonvaliokunnassa, kaikki siellä sanovat, että tämä on liian pitkä aikaa. Me olemme esittäneet 12 tuntia, koska laskelmat ovat osoittaneet, että tästä tulee kohtuullisia kustannuksia ja matkustaja kuitenkin tietää, mistä alkaen hän voi vaatia uudelleen reititystä jostain muualta. Viidenneksi, yhden laukun käsimatkatavaran sääntö. Tämä lannistaa matkustajia ja siksi ei mukaan osteta tavaroita lentokentillä. Me olemme tätä yhden laukun sääntöä selvittäneet ja jotkut yritykset tätä nimenomaan noudattavat hyvin tarkkaan, niin nimenomaan matkustajan näkökulmasta on mietitty ja yritysten näkökulmasta. Vaikuttaa siltä, että tämä on johtanut hämmennykseen matkustajien parissa, eli mitä todellakin voidaan ottaa koneeseen mukaan. Olemme tähän siis puuttuneet esittämällä enemmän läpinäkyvyyttä. Kiitoksia kohta puheenjohtaja. Haluaisin vielä sanoa, että totta kai komissio on teidän käytettävissänne, molempien laikisäätäjien käytettävissä siis prosessin aikana. Kiitos. Kiitos, herra Colson. Ja sitten sidosryhmät. Tämä on nyt jaettu lentokenttiin, lentoyhtiöihin ja kuluttajiin. Ensimmäiset kymmenen minuuttia Airports Council International, ACI, herra Morgan Folks, joka on varapääjohtaja, herra Folks, olkapa hyvä. Kymmenen minuuttia. Ja sitten muut saavat viisi minuuttia siitä syystä, että heitä nyt on enemmän. Eli herra Folks, kymmenen minuuttia. Can you, can you hear me? Yes, sorry for that. Uh, thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös tälle valiokunnalle siitä, että meillä on mahdollisuus edustaa aseita. Toivon, että tekemämme työ on hyödyksi tälle valiokunnalle. Tästäköhän nyt esitykseni löytyy. 178 lentokenttä kenttää on järjestössämme. Edustamme 178 kenttää, 451 äh, kenttää 46 maassa ja kumppaneita 187. Meillä on myös äh, kansallisia jäsenjärjestöjä ja muita kumppaneita. Kun katsomme nykytilannetta, niin analyysimme on sellainen, että ongelma liittyy pikemminkin olemassa olevien sääntöjen täytäntöönpanon ongelmiin. Tämä käy ilmi artiklasta 16.2 komission ehdotuksessa. Todetaan, että kansalliset täytäntöönpanoelimet toteuttavat näitä toimia ja ryhtyvät toimiin varmistaakseen, että kuluttajien oikeuksia noudatetaan. Täytäntöönpanon puutteet nousivat esille myös kahdessa mietinnössä Euroopan parlamentissa. Eri lento yhtiöillä on erilainen tulkinta tästä artiklasta 261 ja tekevät omat tulkintansa siitä, mikä on asetuksen sisällä ja mikä sen ulkopuolella. Tilanne voi siis vaihdella maa, maakohtaisesti. Onko kyseessä EUn lentoyhtiö vai kolmannen maan lentoyhtiö? laillisten velvoitteiden ylitsekin lentokentät yleisesti tarjoavat palveluita matkustajille. Esimerkiksi ilman viisumia matkustajat matkustavat päivittäin kentillämme, ja, taikka sitten niin, että he sitten myöhästyvät jatkolennolta ja päätyvät näin kentillemme. Noin 2000 ihmistä päivän aikana Amsterdamissa, Sipolissa muun muassa on ihmisiä tässä jamassa. Siellä on sitten erilaisia palveluita tarjolla, suihkua, lääkepalveluita, lasten äh, tarvitsemia palveluita. Ja kun ajatellaan tukakriisiä ja kustannuksia lentokentillä, niin puhutaan noin 10 miljoonasta eurosta. Noin 50 euroa per matkustaja on nykyhet- tällä hetkellä kustannukset äh, kaikista näistä äh, matkustajien oikeuksista. Paremmin siis sääntöjä pitäisi täytäntöön panna. Äh, lentoyhtiöillä on päävelvoite huolehtia matkustajista, lainsäädännössä on tietyin osin tapahtunut parantumista esimerkiksi niin, että voi korjata väärinkirjoitettuja nimiä. Esimerkiksi meidän mielestämme lentoyhtiöillä pitäisi olla edustaja lentokentällä auttamassa matkustajia, erityisesti silloin kun matkatavarat ovat kadoksissa. Meistä tämä on ennakkoehto sille, että matkustajan oikeuksia voidaan täytäntöönpanna asianmukaisesti. Sen takia artiklassa 14 pitäisi tehdä muutos niin, että lentoyhtiöllä olisi yhteyshenkilö lentokentällä. Ei välttämättä lentoyhtiön työntekijä, mutta yhteyshenkilö, jonka puolen ihmiset voisivat kääntyä niin, että tämä henkilö voi tehdä välittömän päätöksen esimerkiksi korvauksista, uudelleen varauksista, reitityksestä ja niin edelleen. Tämä mainitaan myös Euroopan parlamentin hiljattain tehdyissä mietinnöissä. Parlamentti on tehnyt myös tarkistuksen tähän komission ehdotukseen tähän suuntaan. Tällä hetkellä ei ole velvoitetta lentokentille nykyisen asetuksen puitteissa tarjota apua matkustajille. Tämä tapahtuu vapaaehtoisuuden pohjalta. Lentokentillä on velvoitteita toki. Ensinnäkin on oltava varasuunnitelmia sellaisilla kentillä, joissa on yli kolme miljoonaa matkustajaa. Ja toiseksi täytyy tarjota tiedotusta matkustajille artikla 14 mukaisesti. Monet lentokentät ovat jo varautuneet varasuunnitelmilla, eli se ei ole ongelmallinen kysymys, mutta katsomme, että selkeytystä voitaisiin vielä saada tähän artiklaan 5.5. Tässä pitäisi puhua pelkästään poikkeuksellisista olosuhteissa. No sitten artikla 14, tiedotus. Monet lentokentät tällä hetkellä jo tiedottavat matkustajia esimerkiksi Tsekin alueella. Tämä velvoite ei ole ongelma, mutta artiklassa 14 mennään pidemmällekin ja todetaan, että lentokenttien pitää varmistaa, että matkustajille myös tiedotetaan lentojen peruutuksista. Ja totta kai tässä lentokenttä on riippuvainen lento, lentokentän tilanne on riippuvainen lentoyhtiöiden tiedotuksesta. Sitten muita seikkoja, jotka vaikuttavat lentokenttiin, äh, valitusvetomusoikeus ja näihin kysymyksiin palataan sitten myöhemmin. No sitten säännöt ja vastuut eri toimijoiden osalta, kun määritellään lentokentän äh, toiminnan äh, hoitajia, niin tämä ei välttämättä asetuksessa ole ongelmallista, mutta toki operationaalisessa yhteydessä tähän voi liittyä tiettyjä ongelmia. Tässä pitäisi hieman viilata vielä kieltä, koska lentokentäthän eivät valvo eri toimijoita, ne voivat koordinoida niiden tekemää työtä, mutta täytyy muistaa myös muut viranomaiset, esimerkiksi poliisiviranomaiset, ja sitten vara hätäsuunnitelman yhteydessä esimerkiksi muutkin viranomaiset voivat olla tärkeitä ja tämä koordinointirooli tässä korostuu. On myös vaihtoehtoisia sanamuotoja toisessa asetuksessa 1108 vuodelta 2009. Tämä liittyy siihen, miten määritellään lentokentällä toimivat tahot Artiklaan 5, 5 liittyvät kysymykset liittyvät siihen, minkälainen täytäntöönpano on mahdollista, minkälaiset minkälaisiin toimiin lentokentillä voidaan ryhtyä. Sanktiot eivät ole mahdollisuuksia. Tähän liittyvät myös vastuukysymykset. Sanktiot ja rangaistukset kuuluvat kansallisille viranomaisille, ei suinkaan lentokentille. Haluaisin myös todeta jotakin artiklasta 6a ja ja jatkolennoista yhteyksistä, joka tuli esille myös komission puheenvuorossa, olemme yhteydessä alueellisiin lentoyhtiöihin. He ovat huolissaan tämän artiklan suhteettomista vaikutuksista alueellisiin palveluihin niin, että esimerkiksi sopimukset voisivat tässä vaarantua tiettyjen lentoyhtiöiden kanssa. Jos näin olisi, matkustajien pitäisi ostaa kaksi erillistä lippua. Ja tässä tapauksessa heidän pitäisi myös hakea matkatavaransa, tsekata itsensä uudelleen lennolle sisään – mennä turvatarkastuksen lävitse. Ja jos viivästyksiä on, niin sitten todellakin matka olisi kahdella eri lipulla ja matkustaja ei voisi hyötyä sitten äh, niistä eduista, joita heille tällä hetkellä myönnetään. Syy sille, että mainitsen tämän, äh, johtuu siitä, että tämä vaikuttaa lentokenttien toimintaan, koska haluamme tarjota matkustajille joustavaa, sujuvaa palvelua, saumatonta palvelua voi syntyä myös ruuhkaa tällaisiin keskuspisteisiin, habeihin näistä syistä. Haluamme pitää kiinni matkan joustavuudesta ja tällä on myös totta kai etuja myös matkustajan kannalta. Sitten yksi seikka, yhden laukun sääntö. Tässä 2027 asetus ja rajoittavat politiikat, joita on viime vuosina otettu käyttöön matkustamo matkatavaran suhteen. Komission ehdotus sisältää täysin kaupallisen vapauden lentoyhtiöiden suhteen, kunhan ne vain tiedottavat matkustajille jo varausvaiheessa ja checkin vaiheessa tästä politiikasta. Tiettyillä lentoyhtiöillä on valtava vaikutus matkustajiin. Meillä on valtava kokemus 60 vuoden kokemus. Tämä, voi, tämä politiikka voi aiheuttaa totta kai stressaantumista ja tuskaisuuttakin äh, lentokoneeseen nousuvaiheessa. Voi olla niin, että joudutaan maksamaan sakkomaksuja esimerkiksi. Niin ikään valinnanvapaus vähenee matkustajilla silloin, kun he tekevät ostoksia lentokentällä. Tämä uhkaa myös lentokenttien taloudellista toimintamallia ja niiden elinkelpoisuutta. Ei pidä unohtaa, että 42,5 prosenttia lentokentistä teki tappiota vuonna 2011. Ja tämä osuus on nousemassa 65 prosenttiin, kun ajatellaan pienempiä lentokenttiä, joilla on alle miljoona matkustajaa. Komissio arvioi uudelleen myös valtionapusääntöjään. Täytyy muistaa, että 41 prosenttia tuloista tulee muista kuin lentotoiminnasta, eli tämä on merkittävä tulolähde lentokentille. Jos näitä tuloja vähennetään, niin se väistämättä johtaa korkeampiin lentokenttämaksuihin. Parlamentin tarkistukset komission ehdotuksessa on jätetty huomiota ja me tukisimme muutosta tässä ehdotuksessa niin, että suojellaan matkustajia liiallisilta rajoituksilta niin, että he voisivat ottaa järkevän määrän käsimatkatavaraa matkustamoon mukaan luettuna ostokset kaupoista kentällä. Kiitos. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi International Air Transport Association IATAN puhuja, eli ensimmäinen lentoyhtiöitä edustava järjestö. Neljä näitä kaikkien on tänään Rauva Monides Met Euroopan johtaja ja tässä olkaapa hyvä rova Desmet, viisi minuuttia. Thank you, Mr. Simpson, and good Kiitos, herra Simpson. Hyvää iltapäivää, naiset ja herrat. Ja kiitokset liikenne valiokunnalle siitä, että kutsuitte IATAn tähän kuulemiseen. IATA edustaa 240 lentoyhtiötä, joista 60 sijaitsee EU-ssa ja sen lisäksi 32 äh, AEA-jäsentä. Äh, ja sen lisäksi meidän jäsenemme lentävät siis Euroopasta tai Eurooppaan. Ja sen vuoksi tämä kohta 262 koskee meidän yhtiötämme. Olemme hyvin ylpeitä siitä, että olemme kyenneet kaikkien lentoyhtiöiden ja bisnesmallien välillä löytämään yhteisen äh, sovun tästä. Eli siis ei koske ainoastaan AEAta, ELFAa, ERAa, IAKaa ja IATaa jotka tulevat minun jälkeeni kertomaan hieman yksityiskohtaisemmin tämän tarkistuksen suurista huolenaiheista meille. Yleisesti ottaen me pidämme tätä tutkimusta, äh, tätä tarkistusta ihan hyvänä, koska äh, tässä nyt on kysymys siitä, että, että edellistä testattiin moneen kertaan oikeudessa. Tässä on kuitenkin kysymys erilaisista kustannuksista myös ja me tuemme myös tätä tarkistusta, komission ehdotusta, jossa se selventää nämä edellytykset, joissa pyritään parantamaan ja harmonisoimaan ja antamaan lisäoikeuksia matkustajille. Todellisia lisäoikeuksia ovat esimerkiksi se, että äh, matkustajista huolehditaan jo kahden tunnin myöhästymisen jälkeen, äh, aikaisemman neljän tunnin jälkeen, ja että matkustajia informoidaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Me tuemme myös tätä äh, tarkistusta silloin, kun se tasapainottaa matkustajien oikeita ja oikeuksia ja lentoyhtiöiden velvollisuuksia. Ja sitten mitä tulee myöhästymisen korvauksiin, komissio on hyvä, ymmärtänyt, miksi niitä tarvitaan. Syy on hyvin yksinkertainen ja mikäli tapahtuu jotakin poikkeavaa, niin myöhemminkin on parempi kuin ei koskaan. Tämä johtaa lisäkustannuksiin lentoyhtiöille ja lentoyhtiöt tekevät kaikkeensa minimoidakseen tämän. Ja tämän säätelijät huomioivat, kun he laativat asetuksen 261. Joten sen sijaan, että nyt puhuttaisiin näistä ää, äh, kust, korvaushinnoista, niin äh, ehkäpä lentoyhtiöt sen sijaan sitten lähtevät äh, kokonaan perumaan sen lennon. Komissio on ymmärtänyt, että myöhään on parempi kuin ei koskaan ja sen vuoksi lentoyhtiöille täytyy antaa aikaa hoitaa tämä ongelma ja teknisen ongelman äh, hoitaminen voi kestää pitkän matkan lennoilla paljon kauemmin kuin lyhyen matkan lennoilla. Ja esimerkiksi kuten äh, tämä tulivuoren tuhkakriisi osoitti, niin lentoyhtiöiden ei täytyisi olla vastuussa tällaisista valtavista äh, häiriöistä loputtomia aikoja esimerkiksi hotellikorvauksissa kanssa, kun se ei ole ollenkaan niiden toiminnasta kiinni tämä tapahtuma. Sitten mm, tällaiset niin kutsutut väärät matkustajien oikeudet, jotka oikeastaan johtavat hyvin nopeasti matkustajien mm, tilanteen huononemiseen oikeuksien sijaan. Ensinnäkään ei pitäisi olla mitään epäilystäkään siitä, etteikö turvallisuus olisi prioriteetti numero yksi. Ja täytyy huolehtia näistä turvallisuudesta ensisijaisesti. Toinen asia liittyy siihen, että lentoyhtiö joutuu maksamaan korvauksia sen vuoksi, että joudutaan noudattamaan tiettyjä tariffeja, jotka kuitenkin matkustaja on itse itsellensä valinnut. Tällaiset sopimukselliset velvoitteet täytyy selkeyttää ja li- lippuja on käytettävä siinä järjestyksessä, kun ne on ostettu. Minulla ei nyt aikaa kertoa teille lentoyhtiöiden ähm, hinnoitteluperiaatteesta, mutta yleensä ne ovat markkinoihin perustuvia hintoja täysin vapailla markkinoilla. Lentoyhtiöillä täytyy olla vapaus hinnoitella lentolippunsa markkinoiden mukaan, ja jos tämä estetään, niin se vaikuttaa välittömästi negatiivisesti hintoihin. Ja seuraukset siitä olisivat, että meidän mielestämme tämä nyt voisi johtaa siihen, että matkustajat yrittävät huijata järjestelmää. Ja silloin tavallaan kukaan ei joudu kunnioittamaan sopimusta. Ja lentoyhtiöt eivät kykenisi silloin myöskään etukäteen arvioimaan esimerkiksi äh, painoa tai äh, esimerkiksi äh, myös ylibuukkaukset voisivat lisääntyä. Ja jos ei ole yhtään taas sitten näitä ylibuukkauksia, niin silloin lentoyhtiöt joutuisivat lentämään niin, että siellä on tyhjiä paikkoja, mikä ei ole hyvä asia ympäristölle. Niin tässä nyt vain alustukseksi seuraavalle puhujalle. Kolmas tärkeä asia, jossa on kysymys sitä, minkälaisia, millä tavalla matkustaja voi joutua hankalampaan asemaan näissä myöhästymisissä. Annan puheenvuoron Simon McNamaralle, kollegalleni. Kiitokset. Thank you. Kiitos. No minä annan puheenvuoron Simon McNamaralle erasta. Tämä on minun kokoukseni. Eli European Regional Airline Associationin puolesta Mike McNamara pääjohtaja. Viisi minuuttia Simon. Thank you very much, Brian. Kiitoksia kovasti ja hyvää iltapäivää. Mekin olemme kiitollisia mahdollisuudesta keskustella aiheesta ihan lyhykäisesti. Meidän järjestelmästä 51 lentoyhtiötä tietynlaisia lyhyitä lentoja harjoittavia yrityksiä, ei pelkästään paikasta toiseen, vaan myös syöttöliikennettä. Palaan siihen myöhemmin, kun pääsen asian ytimeen, josta haluan puhua. Tässä joitakin yritysten nimiä, jotka ovat meillä mukana. Joistakin olette ehkä kuulleet, joistakin ei mutta yhteistä on, että ne käyttävät pieniä koneita paikasta toiseen suoraan tai sitten syöttöliikennettä. Paljon on kyse myös siitä, että turvataan jatkolentoihin. No, missä me ollaan? 261 kanssa en väitä. Tiedän, että mikä meidän kantamme on. Hämmennystä se on aiheuttanut ei toimijoiden parissa, vaan kuluttajienkin parissa. Siksi olemme kiitollisia mahdollisuudesta parantaa sitä. Siksi olemme kiitollisia tästä komission ehdotuksestakin, koska saamme tilaisuuden miettiä 261. Ja toista vähän sitä, mitä mun Nikkin totesi, eli tämä on ihan johdonmukainen tämä meidän kantamme, mutta vielä yksityiskohtaisemmin noin kolme minuuttia tässä nyt vielä puhun, ja kyse on lähinnä jatkolennoista liittyen artiklaan 6a ja parista muustakin lyhyesti tämä napa- ja pinna-järjestelmä. On hyvin tärkeä. 19 000 lentoa viikossa on tämän järjestelmän puitteissa. Siellä on sijoittu liikennettä muualle maailmaan. Ja minä keskityin komission esityksessä yhteen kysymykseen, joka meillä on nimenomaan ongelmia – muutoksen 261 asetuksen jatkolentojen osalta. Ajatellaan tätä yhtä esimerkkiä Färsaarilta Kööpenhaminan kautta Tokioon. Omituinen reititys ehkä moni sanoo, mutta tämä liittyy myös kalastukseen. Eli tämä on aika tärkeä yhteys kuitenkin näiden kahden välille. Ja tässä meillä on ensimmäisellä osuudella Kööpenhaminaan alueellinen lentoyhtiö, toisella osuudella puolestaan verkkoon kuuluva lentoyhtiö. Ensimmäisellä osuudella ehkä tullaan 45 minuuttia myöhässä, siksi valitettavasti matkustaja myöhästyy jatkolennoltaan Kööpenhaminaan. Päivässä on vain yksi lento Tokioon, eli ellei sitten käytetä uudelleen reititystä, niin todennäköisesti on vuorokauden viivästyksestä kyse. Siis 45 minuuttia se oli myöhässä vasta siellä alussa. Ja tässä tilanteessa käy nyt niin, että nyt matkustaja saa suojaa, esimerkiksi Montrealin yleissopimuksesta. Ja meillä on IATankin sopimukset, sieltäkin saadaan suojaa. Se on koeteltu järjestelmä ja antaa myös heille apua. Meillä ei välttämättä, totta kai, totta kai on tyytyväinen asiakas, koska lento on myöhässä, mutta ei häntä nyt ihan hylätykään ole, koska he jo saavat suojaa. Komission ehdotuksen nojalla tilanne on tämä ensimmäinen toimija joutui maksamaan 600 euroa korvauksena matkustajalle. Huomaan, että, että tämä on aika kohtuutonta kuitenkin kustannuksena 45 minuutin myöhästymisestä. Ja tässä tämä järjestelmäkin joutuu kyseenalaiseksi, koska tässä ei enää tarjotakaan välttämättä syöttöliikennettä saumattomasti ja tässä tulee lisää hämmennystä ja haittaa matkustajalle, kun käytetään jatkolentoja, joudutaan uudelleen tekemään lähtöselvitys ja niin edelleen. Eli matkustaja on tyytymätön, jopa ehkä kokonaan hylätty jatkolentojen osalta. Eli lentoyhtiöt eivät enää halua tarjota tällaista liputuspalvelua. No niin, tämä liittyy jatkolentoihin ja sitten parista aiheesta vielä lisää vähän silloin, kun on maksettava korvausta kahdelta lentoyhtiöltä kun on kyse myös jatkolennot. Tässä on esimerkki Lonto, Dubai, Bangkok. Ensimmäinen kone tulee ajoissa ja toinen myöhässä. Ja nykyisellään hän joutuu maksamaan korvauksia, mutta kuka maksaa? Ensimmäinen toimija, jos eivät ole mukana tässä, vai toinen toimija, joka ei kuulu soveltamisalankaan, anteeksi, niin mennäpä eteenpäin, joka ei kuulu korvausten piiriin, koska se on EU-ulkopuolinen yritys toimii EUn ulkopuolella. Ihan lopuksi vielä esitystäni kaksi artiklaa liittyvä kysymys. Tämä on oikeastaan vetoomus paremminkin. Komission ehdotuksessa esitetään, että kun lento kiertää muualle viivästymisestä johtuen tai muusta syystä ja silloin olisi oikeus korvaukseen, niin me emme koskaan esittele pahoittelua siitä, että meillä on turvallisia lentoja ja olla varovaisia myös turvallisuuskysymystä. Uskotteko, että tässä tulee mitään kannustinta turvallisuuden kannalta, jos jotain kysymyksiä on, niin ha- yrittäkääpä saada riippumatonta arviota myös turvallisuusviranomaisten kanssa voitte. Eli tähän minä lopetan. Kiitoksia kovasti, herra puheenjohtaja. Kiitoksia, herra McNamara. Ja sitten European Low Fares Association pääsihteeri John Hannon. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Me olemme tyytyväisiä, että meilläkin on mahdollisuus tuoda näkemyksemme esille, erityisesti eh, lawfare-sektorin osalta. Olemme pyrkineet koordinoimaan kannanottojamme hieman muiden edustajien kanssa. Asetuksen tarkistus on tervetullut. Meistä se on mahdollisuus vahvistaa matkustajien riittävät oikeudet ja samanaikaisesti ottaa huomioon ne kokemukset, jotka meillä on niistä kustannuksista, jotka koituu lentoyhtiöille. Haluaisin korostaa neljä seikkaa. Yksi näistä on uusi, kolme oikeastaan vain laajennusta sellaisista seikoista, jotka ovat jo yhteisessä kannassa tulleet esille. Tietyistä lentoyhtiöiden käytännöistä pitääkin antaa rangaistus. Nämä me hyväksymme. Ja nämä on määritelty alkuperäisessä asetuksessa, esimerkiksi ylibuukkaustilanne ja se, kun evätään pääsy lennolle. Katsomme, että on myös muita olosuhteita, joista nyt sitten sekä matkustaja että lentoyhtiö kärsivät, mutta taakka voi jakautua hyvin epätasaisesti. Me katsomme, että oikeudenmukaisempi ratkaisu aivan niin kuin muissakin liikennemuodoissa, oli se, että rangaistuksen pitäisi olla suhteessa maksettuun matkalipun hintaan. Eilen otin tästä esimerkkiä 59 euroa maksaa matkaa Pariisista Milanoon ja sitten taas perinteisellä lentoyhtiöllä bisnesluokassa melkein 1500. Jos pitäisi kompensaatiota maksaa, niin summa olisi aina sama. Tämä on epäoikeudenmukaista ja sen sijaan me suosittelisimme, että olisi suhteellinen maksu, minimi 100 ja maksimi 250. Poikkeuksellisissa olosuhteissa katsomme, että komission ehdotus ei mene riittävän pitkälle niin, että otettaisiin huomioon kyseisen lentokoneen operationaalinen ohjelma, pitäisi olla enemmän mahdollisuuksia vedota poikkeuksellisiin olosuhteisiin, kun otetaan huomioon, mitä muita lentoja kyseinen lentokone on lentänyt. Muutoin on sitten kannustin perua lento ja jatkaa ohjelma. Tämähän ei ole kuluttajan etujen mukaista, koska monet katsovat, että vaihtoehtoja juurikaan sille ei ole, että pääsisi alkuperäiseen määränpäähänsä. Me tuemme sitä, että 24 tuntia olisi määräaika tässä uudelleen reitityksessä. Näin olisi mahdollista löytää vaihtoehtoja niin, että pidetään kiinni sitoumuksista sekä lentoyhtiön että kuluttajan osalta. Vetoaisimme myös teihin, kun komissio on ponnistellut sen suhteen, että voitaisiin valvoa tätä uudelleen reititystä me tukisimme sitä, että maksimaalinen summa ei saisi ylittää sitä, mitä on alkuperäisesti maksettu. Tämä summa ei saisi olla yli kaksi kertaa isompi. Ja lopuksi tasa arvoisen taakanjako. Aikeena on korjata, uudistaa tätä asetusta – ja tämän takana ovat ne tapaukset, joissa todellakin tämä teollisuuden ala on ollut vaikeassa tilanteessa, koska velvoitteet ovat olleet niin epäoikeudenmukaisia. On sellaisia tapauksia, joissa vika on meissä. Tämän me hyväksymme, että rangaistuksia tästä koituu, mutta joissakin tapauksissa meillä on velvoite huolehtia matkustajasta, vaikkakin vika piilee muualla. Esimerkiksi palveluntarjoajissa, ulkopuolisissa palveluntarjoajissa, eikä niinkään palvelussa, jota me sitoudumme tarjoamaan. Näissä tapauksissa me toki huolehdimme matkustajista, asiakkaistamme, mutta katsomme, että meillä pitäisi olla oikeus periä takaisin kustannukset ikään kuin syylliseltä osapuolelta. Jos he puolestaan katsovat, että toimimme tässä epäoikeudenmukaisesti, niin he voivat toki esittää tästä valituksen. Nyt lentoyhtiö helpottaa matkustajan asemaa, kuluttajan asemaa. Tässä voitaisiin tässä voitaisiin ajatella myös sitä, että kolmas osapuoli voisi vetomuksen esittää silloin, kun kokee tulle, tullensa kohdelluksi epäoikeudenmukaiseksi. Jos lentokentille aiheutuu enemmän kustannuksia, niin varmasti lentokenttien kustannuksetkin viime kädessä tästä nousevat kuluttajan näkökulmasta. Eli meillä on tällainen arvoketju, josta me olemme vain yksi osa, josta olemme riippuvaisia. Kiitos. Kiitoksia, herra Handon. Ja sitten matkajärjestäjien näkökulmasta Mike Bowers, pääneuvonantaja TUI Travel PLCstä. Olkaa hyvä, viisi minuuttia. Thank you, Mr. Chairman, and thank you for the opportunity. Kiitos puheenjohtaja, kiitos mahdollisuudesta saada puhua täällä. Ihan lyhykkäisesti, mikä on TUI? Äh, travel, äh, yksi maailman suurimmista äh, huvimatka yrityksistä, noin 30 miljoonaa matkustajaa 31 lähdemarkkinoilta. markkinoilta ja lähinnä me toimimme Euroopassa. Meillä on lähinnä eurooppalaisia kollegoita, 54 000 kollegaa. Olemme siis sitoutuneet Euroopan talouteen ja tuemme tällä tavalla vahvasti Euroopan taloutta. Tässä te näette meidän brändejämme. Tämä, tässä vasemmalla on tämä, aina kun te näette tämän hymyn, niin se on Tui Travel PLC. Ja sitten tässä näette muita eurooppalaisia brändejämme. Meidän Bisneksemme on lähinnä sitä, että kuljetamme Pohjois-Euroopasta, kylmästä ilmasta, kuten ne näette tuolla ulkona, Etelä-Eurooppaan ja kauemmaksi. Me ö, omistamme meidän oman lentoyhtiömme ja strategisesti me olemme kuitenkin matkanjärjestäjä. Se tuote ja palvelu, mitä me myymme, on lomamatka, ja lähinnä online, mutta myös muiden matkatoimistojen kautta. Mitä tulee myöhästymisiin ja myöhästymiskorvauksiin, niin tosiasia on se, että Jumala ei luonut kaikkia lentiyhtiöitä yhtäläisiksi, vaan tämä on vaikuttanut erityisen kovaa charterlentoihin, kun on kysymys näistä myöhästymiskorvauksista. Tietoja ei ollut helppo kerätä, mutta me olemme saaneet KPGMstä näitä tietoja joka on katsonut, millä tavalla tämä myöhästyminen on vaikuttanut eri sektoreihin 2011-2012. Erot eivät ole suuret. Te näette, että charter-teollisuuteen tämä vaikuttaa 3-4 kertaa kovempaa kuin mihinkään muuhun sektoriin. Miksi näin sitten on? Kahdesta syystä myöhästymisiä on chartereissa enemmän sen vuoksi, että charterlentoja ei peruta. Se syy, että chartereita ei peruta, on se, että meillä on velvollisuus matkustajamme kohtaan paketti, matka, sääntöjen perusteelta. Ja nämä ovat tavallaan tällaisia harvempia reittejä esimerkiksi kerran viikossa. Ja jos jotain menee väärin, niin ei ole mahdollisuutta perua tätä lentoa sen vuoksi, että ei ole mahdollista uudelleen reitittää näitä matkustajia. Tämä merkitsee sitä, että jos on jonkinnäköinen ongelma, niin silloin se johtaa myöhästymisiin. Sen lisäksi työskennellään alueellisesti, alueellisilta, lentokentiltä, alueellisilta lentokentiltä pienemmille lentokentille – jossa palvelut saattavat olla vähemmän kehittyneitä. Ja nämä ovat syitä, jotka johtavat eh, myöhästymisiin sen vuoksi, että on vähemmän mahdollisuuksia tavallaan ottaa kiinni näitä myöhästymisiä ja vähemmän voimavaroja myös tähän. Samanaikaisesti kuitenkin eh, pakettimatka matkustajia suojellaan paremmin. Heitä suojellaan pakettimatkadirektiivin puitteissa ja koska he ovat huvimatkailijoita, niin heihin ei iske tämä myöhästyminen yhtä kovaa kuin työmatkustajiin. Sen lisäksi meidän täytyy huolehtia pakettimatkailijoista, jos jokin menee pieleen. Ja meidän on helpompi jättää esimerkiksi matkustajat vielä hotelliin, jos tapahtuu jotakin, tai jos kone tulee liian myöhään, niin bussi odottaa matkustajia tulokentällä. No mikä on ratkaisu? Tässä on kaksi vaihtoehtoa joko siirretään paketti, matka, matkustajat 261 asetuksen alta suoraan ja ainoastaan pakettimatkadirektiivin alaisuuteen. Tai varmistetaan se, että tämä on kohtuullinen niin, että huomioidaan tämä pakettimatkojen ero. Ja sen lisäksi tässä vasemmalla te näette äh, charter-toimijoiden äh, erot tavallaan. Me lennämme alueellisilta kentiltä, pienemmiltä kentiltä ja me tarjoamme jo koko joukon vahvistettuja suojia. Ja äh, suhteessa mihin? Jos me puhumme suhteellisuudesta, me tarkoitamme lomamatkan kustannuksia. Tässä te näette keskimääräisen myyntihinnan ja sitten tässä on muita. Otetaan tämä keskiläinen 861 euroa, 400 myöhästymiskompensaatio ja prosenttiosuus matkan hinnasta 46 prosenttia. Jos myöstyminen on molempiin suuntiin, niin korvaus ei ole kohtuullinen. Sen vuoksi näiden korvausaikojen, josta annetaan korvauksia, niiden täytyy olla pitempiä. 5, 9 ja 12 tuntia olisi kohtuullista. Mutta näiden korvaushintojen täytyisi kuitenkin olla suhteessa matkan hintaan. Ja mitä tulee näihin erityisolosuhteisiin, niiden täytyisi olla suhteessa työhön, jota NEB on tehnyt. On Kiitos, herra Bauer. sitten kuluttajan näkökulmaan kaksi puhujaa sieltä. Ensinnäkin European Consumer Centerin edustajana Jolanda Girtzl, Ruotsin toimiston johtaja. Olkapa hyvä. You have 10 minutes. Teillä on 10 minuuttia. Uh, thank you very much. Uh, I will... Kiitoksia kovasti. Haluaisin kiittää valiokuntaa kutsusta tulla esittelemään myös kuluttajanäkökulmaa. Aloittaisin esittelemällä lyhyesti kuluttajakeskuksemme Kohta meillä on 88 jäsenvaltiossa Kroatian liittymisen myötä, kuten myös Norjassa ja Islannissa toimistoja. Tässä on mukana komissio ja jäsenvaltio rahoittamassa ja tavoitteena on lisätä luottamusta rajat ylittävissä toimissa kuluttajien parissa. Me tarjoamme tietoa ja neuvoa kuluttajien oikeuksista EU-ssa ja tämän lisäksi nämä palautetaan myös Euroopan komission ja muiden sidosryhmille, jotka toimivat nimenomaan käytännön pohjalta, mitä meillä on tapausten käsittelyssä eri aloille ja varsinkin tässä nyt on lentomatkaisen oikeudesta kyse. Me pyrimme myös auttamaan tuomiston ulkopuolisessa riidanratkaisussa valituksissa ja antaa myös vaihtoehtoisia riidanratkaisukeinoja. Me te, meillä on myös valituskampanjoita, hankkeita, raportteja, selvityksiä, julkaisuja ja kuulemisia. 2012 e Net käsitteli yli 720 000 yhteyttä, noin 32 000 valitusta, 32 2000 valittaisiin 32 prosenttia liittyen nimenomaan liikennealaan ja siellä oli yli 81 prosentissa oli nimenomaan kyseessä lentoliikenne. Tässä kaavio siitä, miten meidän verkossamme tapaukset ovat jakautuneet. Me otamme yhteyttä siis kuluttajien tai kuluttajan meihin ja jos jokin menee pieleen, me otamme myös yhteyttä. Esimerkiksi on kyse lentoyrityksestä, kuka on suoraan vastuussa. Jos kaikki sujuu hyvin, tapaus ratkaistaan, mutta jos jokin menee pieleen, niin tämä viedään sitten vaihtoehtoisen ratkaisun piiriin tai kansallisten viranomaisten käsiin tai joskus myös meillä on yhteistyöverkko ECC Ruotsissa. Me olemme osa kuluttajavirastoa. Hehän ovat siis myös kansallinen toimeenpanova viranomainen Ruotsissa. Kansallisia tapauksia ei näissä jutussa ole. Eli mitä mieltä olemme tästä? No meillä on aika paljon vaikeuksia ollut tapausten käsittelyssä, kun ajatellaan, miten tulkitaan asianomaista lainsäädäntöä. Meillä on myös uudelleen reititys ja korvausongelmia peruutusta lennoista, riippuen vähän yritysten tahdosta. Avunannossa sitten, jos aletaan kohtelua ja sen tasapuolisuutta, niin usein siinä on eroa vähän eri toimijoiden kesken. Ei ole tietoa tai annetaan harhaanjohtavaa tietoa kuluttajille henkilöstöltä. On ongelmia myös lentoyhtiöiden maksukyvyttömyydessä. Niitä on viime vuodella ollut aivan valtavasti. Tässä on erilaisia ratkaisuja käynyt, mutta tämä on kyllä tosi iso ongelma matkustaja oikeuksien kannalta. Sitten viivästymiset. Tässä iso ongelma on se, että lentoyhtiöt eivät halua tunnustaa näitä Sturgeon tapausta esimerkiksi tuomioistuimessa. Ja sitten vaikeudet, jotka liittyvät näihin poikkeuksellisiin olosuhteisiin, kuten Valentin tapauksessa. olemme kiitollisia tietenkin siitä, että tarkistetaan asetusta. Omassa järjestössä meillä on joitakin ongelmia tässä kuitenkin. Me tiedämme, että asetus ei noudata samoja sääntöjä kuin Montrealin yleissopimuksen 45 artiklassa. Tässä voidaan puuttua kaikkiin valituksiin. Ja tässä saadaan yhdenmukaistamisen aikaa, josta on hyötyä kaikille. Jos ajatellaan jatkolentoja, ehkä sekin voisi olla vielä osa uutta 261, koska kuluttajaongelmia syntyy myös silloin, kun on kyse tämmöisistä viivästymisistä. Siksi ehkä se on vastaava oikeus myös huolenpidossa ja avussa. Me vastustamme yksittäisiä sopimuksia matkustajien ja lentoyhtiön kesken. Meidän mielestä se on vastoin tätä perusoikeutta niin, että kuluttajasuojamääräyksiä täytyy noudattaa kuluttajien kohdalla. Määräaika valituksille sitten meidän mielestämme se pitäisi aloittaa korkeintaan siitä, tai aikaistaan siitä, kun hän saa tiedon oikeuksistaan. On hyvä myös, että meillä on nyt käsite poikkeukselliset olosuhteet määritelty ykkösliitteessä asetukseen, mutta meidän mielestämme esimerkit liitteessä ovat liian yleisiä, jotta saataisiin selvä osvittaa sille, mikä on poikkeuksellinen olosuhde. Kaikki tiedämme, että jos tässä tulee joku vastaan, niin siinä täytyy ehdot määritellä joka tapauksessa. Ja sitten korvaus pitkistä viivästymistä mielestämme kolme kuukautta tuntia on aivan kohtuullinen tällä lentojen pituutta EU-ssa ja tässä pitäisi säilyttää tämä raja. Tämän tarkistuksen pitäisi Stöysön tapaukseen perustua ja me tiedämme, että tämä on jo meilläkin tunnustettu, että korvausmaksut ovat joillekin lentoyhtiöille iso taakka, mutta kuluttajan näkökohta menee, kohta menee kuitenkin edelleen tässä tapauksessa. Ja sitten mitä olisi hyvä mietittävä, miten selvitä sitä, että lentoyhtiöt eivät voi rajoittaa uudelleen reititystä koskevan omaa yritystään pelkästään. Tämä on hyvää. Ja sitä pitää selventää kahdeksan artiklassa, mitä tarkoittaa ulenreitys muilla keinoilla. Vastaava liikennemuoto on liian epämääräinen näiltä osin. Ja sitten tässä on esitetty 12 tuntia, se oli ihan pitkä meidän mielestämme rajaksi. Olisi asianmukaisempaa, että tämä kytkettäisiin lennon pituuteen, paremmin voitaisiin huomioida myös, kuinka paljon haittaa sitä matkustajalle asetuksessa pitäisi olla myös velvoite kaikille niille, jotka tarjotavat näitä matkoja ennen sitovia sopimuksia selvittää, että matkustaja on tehnyt yhden sopimuksen, tai sitten hänen työtä onko hän tehnyt useita sopimuksia, ja mitä vaikutuksella matkustajan oikeuksien asetuksen nojalla. Tämän lisäksi tässä on myös huomio, joka liittyy siihen, miten määritellään yön alkaminen kello 10 illalla. Olemme sitä mieltä, että moni tarvitsee jo unta viimeistään puolen yhden mennessä. Viisi, viisi artikla sitten, eli vaatimukset varasuunnitelmaan. Siellä pitäisi olla myös pienemmät lentoasemat. Tässä on rajoitus koskemaan pelkästään suuria lentoasemia. Siinä loukata kuluttajaoikeuksia. Tässä olisi meillä vain Tukholman ja Göteborgin lentoasemat Ruotsissa. Muut eivät täytä näitä kriteereitä. Seitsemän artiklan kolme kohta. Miten maksetaan sitten nämä korvaukset? Järjestelyt ovat hyvät, mutta matkusta pitäisi saada valita tämä tapa. Olemme sitä mieltä, että tulee ongelmia, jos lentoyhtiöt maksavat esimerkiksi Tsekillä. Totta kai kun tämä sitten halutaan lunasta, niin voi olla ongelmia ja kustannuksia tulla myös. Ja sitten asetuksen pitäisi sallia, että tässä poiketaan lentoyhtiöiden velvollisuuksista tekemällä vapaaehtoisen sopimuksen ja matkustajien kanssa. Tässä vaarana on, että tässä hyödynnetään säännöstä niin, että myös haitattaisiin ehtojen täyttymistä ja siinä murennettaisiin oikeuksien toteutumista. Tässä täytyy noudattaa nimenomaan kuluttajaoikeusmääräyksiä. Yhdeksän artikla, neljä kohta. Rajoitus koskemaan vain kolme yötä on kohtuullinen, mitä tulee majoituksen kokonaiskustannuksen, niin sen pitäisi olla sen mukainen, mikä on lentoaseman lähellä olevan hotellin hinta, koska sehän vaihtelee vähän, missä maassa on. 11 artikla, kolme kohtaa on esitetty, että jos joillain on liikuntarajoitteita, että tästä pitäisi kertoa kaksi vuorokautta ennen lähtöaikaa, ettei tule mitään rajoituksia. Mahdollisesti olemme sitä mieltä, että toisessa asetuksessa 11.07 olla, että kaikki ne, joilla on liikuntarajoitteita, jos eivät ole avun pyynnöstä ilmoittaneet kaksi, kaksi vuorokautta ennen lähtöaikaa, niin pitäisi kuitenkin ponnistella, että hän voisi vielä mennä lennolle. Tätä esitystä ei ole ehdotuksessa. Ja mitä vielä voitaisiin miettiä? Yksi artikla, yksi kohta. Liikuntarajoitteinen henkilö. Määritelmänä edellyttää selventämistä, jotta se määritellään kokonaisuudessa, eikä vain viitata johonkin toiseen asetuksen. Viisi artiklaa, varasuunnitelma, kuten jo totesinkin, voisi sisältää myös liikuntarajoitteiset henkilöt. 14. kolme artikla velvoite ilmoittaa matkustajille vaihtoehtoisin keinoin. Se ei saa kuin millään tavalla rajoittaa kuitenkaan väkivammaisten oikeuksia. Ja sitten valitukset ja vaatimukset pitäisi koskea kaikkia matkustajia. 14 artiklaa. Lentoasematoimijan pitäisi olla vastuussa myös tästä ilmoittamisesta, jos ajatellaan epäämistä lennolle pääsystä. Tämä äh, jaettu vastuu voi johtaa siihen, että siinä vain sysätään vastuu toinen toiselle ja ehkä haittaa säännön täytäntöönpanoa. 16 artiklassa tietovaatimukset lentotoimien osalta pitäisi ottaa mukaan myös esimerkiksi aikataulutettujen lentojen huomioon tai myös pakettiin matkaan. Matkustajalla pitäisi olla myös mahdollisuus ei pelkästään valittaa itse lentoyhtiölle joka vastuussa lennosta, kuten 45 artiklan mukaan Montrealin yleissopimuksessa, vaan tässä pitäisi kääntyä kaikkien puoleen. Moni lentoyhtiö myös lentokoneita vuokraa tai tekee sopimuksia muiden kanssa, ja vaikka tästä tiedotettaisiinkin, kukaan vastuussa lennosta, ja usein tässä on vaikeuksia kuitenkin tullut. Lisäksi, mitä tähän on esitty, valituksen käsittelylle kolmea kuukautta 16a2 artiklassa, niin siinä ei huomioida sitä, että matkustaja ehkä erinäisistä syistä ei pysty tekemään valitusta, tai jos matkustaja ei edes välttämättä saanut tietoa oikeuksistaan. Valitus pitää tehdä kohtuajassa. Määräaika valituksille alkaisi siitä päivästä, kun lento suoritettiin tai olisi pitänyt suorittaa, mutta vasta sen jälkeen, kun matkustaja on saanut tarvittavan tiedon omista oikeuksistaan. Voisitteko lopetella? It should be free of charge. Eli se pitäisi olla täysin ilmaista matkustajille, myös valittaja olla yhteydessä lentoyhtiöön. Tämä yhdenmukaistettaisiin myös. Ja sitten ihan viimeiseksi, viimeinen kalvo, tämä juttu, että kuluttajien pitäisi pystyä matkustamaan turvallisesti tietäen, että lentoyhtiöt kunnioittavat hänen oikeuksiaan niin, että sääntöjä noudatetaan kaikilla lentoyhtiöillä lennoilla. Kun tuntee oikeuksia, yes. voisitteko lopetella? Nyt olette yli selvästi oman aikana. No niin, tähän minä lopetan. Kiitos. Next from... Seuraavaksi Beukin edustaja Ursula Pachlo, varapääjohtaja. Please. Kymmenen minuuttia pyydän. Thank you very much, Mr. Taylor. And... Kiitos herra Taylor. Kiitos siitä, että Beuk on kutsuttu. This important event. Did I say something wrong? I would like to start by... Uh... Haluaisin alkuun, alkuun korostaa sitä, että Beuk on ikään kuin kattoorganisaatio. Meillä on 41 kansallista järjestöä jäseninämme ja lentoyhtiöt ovat korostaneet sitä, että heillä on johdonmukainen kanta. Vakuutan teille, että meidän kantamme on äärimmäisen johdonmukainen lentomatkustajien oikeuksien suhteen. Eli siis äh, edustan kattojärjestönä kaikkia jäsenjärjestöjämme tänään. Olen viimeinen puhuja ja tästä syystä ennen kuin lähden yksittäisiin aiheisiin tässä asetuksessa haluaisin määritellä, missä mennään ja miksi tarkistusta tarvitaan. Usein on todettu kuluttajien puolelta ja kollegoiden puolelta ECCstä, että lentomatkasektori kerää kyllä melko paljon valituksia. Sääntöjen täytäntöönpanossa ja tulkinnassa on paljon ongelmia systemaattisesti monet lentoyhtiöt kieltäytyvät tarjoamasta tukea, kompensaatiota, jonka he ovat velkaa kuluttajille, matkustajille. Olemme kuulleet, että ECC-raporttien mukaan valitukset ovat nousseet 96 prosenttia viimeisen viiden vuoden aikana ja on myös melko vaikuttavia lukuja omilta jäseniltämme. Esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa vuonna 2010 tehtiin tutkimus ja siinä todettiin, että 44 prosenttia matkustajista, jotka kokivat viivästyksiä, eivät saaneet huolenpitoa tai apua. Tanskan jäsenemme totesi, että vain 4 prosenttia matkustajista sai kompensaatiota viivästyksistä ja vain kaksi peruutuksista. Saksan jäsenemme teki tutkimuksen, joka osoitti, että vain Yksi neljästä lentoyhtiöstä tarjosi kompensaatiota viivästystapauksissa ja vain jos matkustaja valitti ja vaati oikeuksiaan. No, mikä on matkustajien kannalta tärkeää? Heidän on voitava olla luottavaisia sen suhteen, että lentoyhtiö huolehtii heidät ajoissa määränpäähän. Jos ongelmia sitten syntyy, jos on viivästystä tai matka keskeytyy, häiriöityy, niin heidän täytyy voida luottaa siihen, että heistä huolehditaan. Valitettavasti näin ei aina sitten ole, eikä tähän päästä tarkistuksenkaan kautta nykymuodossaan. Valitettavasti on selkeät vahvat merkit siitä, että tämä tarkistus heikentäisi niitä oikeuksia, jotka on jo olemassa ja joita EUn tuomioistuin myös on kehittänyt edelleen. Ei ole oikein meidän mielestämme että jos teollisuuden ala ei noudata sääntöjä, niin tästä palkittaisiin velvoitteita vähentämällä. Vaikutusarviot olettavat, että vähemmän velvoitteita olisi kannustin sille, että säännöistä pidettäisiin kiinni. Meistä tämä ei ole lähtökohtana oikea tie. Aivan lyhyesti kävisin lävitse ne ydinoikeudet, jotka tässä ovat kyseessä. Ensinnäkin kompensaatio-oikeus, olemme jo kuulleet, että nyt on oikeus saada korvausta pitkistä viivästyksistä. Periaatteessa tämä on hyvä, mutta tässä on liian pitkät aikarajat, 5 tuntia, 9 ja 12 tuntia. Ja tässä ei kunnioiteta Sturgeon tuomiota EUn tuomioistuimesta, joka on määritellyt kolmen tunnin viiveen. Niin ikään meillä on sääntö viivästyksistä, joka on saman suuntaan yksinkertainen ja paljon suoraviivaisempi, helpompi ymmärtää kuluttajien näkökulmasta ja myös lentoyhtiöille se olisi helpompi täytäntöönpanna. Kun pidetään kiinni kolmesta tunnista, niin todetaan, että tämä johtaisi sitten lisääntyviin lentojen perutuksiin. Joka tapauksessa korvaus on maksettava, onpa sitten kyseessä viivästys tai lennon peruuttaminen vallan. Sitten oikeus saada apua poikkeuksellisissa olosuhteissa. Me pelkäämme, että nykyisten oikeuksien kaventaminen niin, että olisi vain 100 euroa per yö ja kolme yötä, niin tämä aiheuttaisi vaikean tilanteen matkustajille. Tämä on suhteeton reagointitapa tähän tuhkapilviepisodin varsin epätodennäköistä on, että, että se toistuisi. EUn tuomioistuimen tuomioita ei tässäkään tapauksessa kunnioiteta. Kuluttajilla todella on vaikeuksia löytää sitten majoitusta tällä sopivalla hinnalla riippuen siitä, missä he ovat. He eivät ole omassa maassaan, eivät välttämättä puhu kieltä paikan päällä, ovat tilanteessa, eivät tunne paikallisia hintoja, eli täytyy ottaa se, mitä on tarjolla. Ja voipa olla, että matkustajat, kuluttajat sitten jäävät tyhjän päälle kaduille kulkemaan. Heillä todella on oikeassa apua. Sitten uudelleen reititys. On todella hyvä, että komissio on pannut tähän e- ehdotukseen. Mutta 12 tuntia on todella liian pitkä. Epärealistinen, jos tilanne on sellainen, että lähteviä lentoja ei edes juurikaan ole. Uudelleen reititys pitäisi toteuttaa mahdollisimman pian. Tähän liittyy myös majoitusvelvoitteita. Uudelleen reititys on myös vaihtoehto pitkille viivästyksille. Tarkoitus on kuitenkin viedä matkustaja mahdollisimman nopeasti määränpäähänsä. No sitten nousupolitiikka, joka tuli jo esille ihan tämän kollegan puheenvuorossa. Tässä olen eri mieltä. Ei tämä ole mikään vääränlainen oikeus kuluttajalla. Olen eri mieltä tästä tulkinnasta. Meillä on lukuisia tuomioistuimen päätöksiä, jotka toteavat, että no-show-tapauksissa kuluttajan on maksettava maksu, jotta hän pääsee sitten lennolle, josta on jo maksanut, tai häneltä evätään päässy lennolle. Tämä on epäoikeudenmukainen käytäntö, eikä siitä voida pitää kiinni kuluttajasopimuksen puitteissa. Komissio on pyrkinyt puuttumaan tähän asiaan, mutta meidän mielestämme ratkaisu ei ole riittävän hyvä no-show-lausekkeen käyttö pitäisi kieltää näissä kuluttajasopimuksissa. Sitten poikkeukselliset olosuhteet. Tämä on hyvin vaikea kohta. Olemme samaa mieltä siitä, että tarvitaan selkeyttämistä ja komission pyrkimykset ovat tervetulleita. Olemme huolissamme siitä, että ehdotus loisi uusia ongelmia, uusia tulkintaongelmia. Jotkut sanamuodot, termit eivät edelleenkään ole selkeitä, missä olosuhteissa, mitkä ovat poikkeuksellisia olosuhteita lista on liian laaja. Tässä vaaditaan vielä lisäpohdintaa. Määritelmässä meidän mielessämme on vielä puutteita verrattuna nykyiseen asetukseen. Täytyy todistaa lentoyhtiön, että se on todella ponnistellut kaikki mahdollisin keinoin löytääkseen vaihtoehdon, eli parantamisen varaa vielä on. Myönteisiäkin elementtejä uudessa ehdotuksessa on. Haluan ne lyhyesti mainita ja pyydän teitä pitämään niistä kiinni. Ää, myöhäs, lennolta myöhästyminen nyt on, on nyt katettu. Kirjoitusvirheet voidaan maksutta korjata. Tämä on käytännönläheinen ratkaisu ja tehokkaampi täytäntöönpano on tarpeen. Kuluttajien valitusten käsittely tarvitsee lisäsääntelyä. Jos kolme kuukautta on määräaika, niin eihän se riitä kuluttajalle – Tällä olisi vaikutuksia, kielteisiä vaikutuksia kuluttajille ja varmaankin myös väärinkäytöksiä. Tiettyjä puutteita, tärkeitä puutteita, puutteita kuluttajan suojan näkökulmasta tässä on. Mainitsisin niistä kaksi. No-show-politiikka on epäreilu ehto ja se on oikeastaan vain jäävuoren huippu. Jäsenet tekevät paljon työtä, menevät tuomioistuimeen saakka ja haastavat lentoyhtiön näistä epäreiluista ehdoista ja usein nämä perustuvat IATAn suosituksille. Meillä on paljon tuomioistuin tapauksia, oikeustapauksia monista jäsenvaltioista. Olisimme toivoneet, että olisi jonkinlainen musta lista epäreiluista ehdoista sopimuksissa. Parlamentti on tällaista vaatinut. Pyydämme teitä jatkamaan tällä tiellä. Vaatikaa tätä listaa. Sitten maksukuvittomuustilanne, konkurssitilanne, tämä on kuluttajan kannalta tärkeä asia. Emme ole vakuuttuneita, että komission tiedonanto osoittaisi sen, että vapaaehtoisilla toimilla päästäisiin tuloksiin. Ne eivät riitä. Haluaisimme, että olisi pakolliset takeet sille, että konkurssitapauksessa todellakin vastuukysymykset huolehditaan. Ja viimeiseksi perustavanlaatuinen toteamus. Tuomioita tuomioistuimesta ei ole otettu huomioon. Ja aika lailla erikoista, että lait, lakeja ei kunnioiteta. Ehdotus ei vahvista, vaan heikentää kuluttajien, matkustajien oikeuksia. Vetoamme parlamenttiin sen suhteen, että parannukset tehdään verrattuna aiempiin kantoihin. Kiitos. Thank you. I now go to the members. Kiitos sitten jäsenet. Aloitetaan varjoesittelijöistä. Ro Vergniaud ja, ja Lichtenberget, Heiler, Foster ja joku muukin, jos joku haluaa, niin ilmoittautukoon. Let me know. I got Mr. Benyon. Herra Benyon. Okay. Mrs. Senilova. Okay. Anybody else? Muita? So I've got Benyon, I've got Mrs. Senilova in, in addition to the four. Edellisen neljän lisäksi, varjoliseksi. Eli Verno ensin. Minutes. Oui, euh, merci Monsieur le Président. Kiitos puheenjohtaja. No niin, tässä meillä on nyt käsittelyn alla tärkeä tarkistus, mutta aika arkapaikka myös, kun ajatellaan talouskriisiäkin. Nimittäin on nimenomaan kyse ainakin minun mielestäni, kun olen omassa ryhmässäni vastuussa tästä, kannan huolta myös kuluttaja-asioista, myös tässä liikennessä minusta on kyse siitä, että tässä kohdennetaan matkustajien oikeuksia, mutta huomioidaan myös todellinen tilanne, todelliset vaikeudet, joita ilmaliikenteessä on. On yhtäältä kyse siitä, että lentoyritykset ja lentoasemat voisivat löytää jonkinlaisen tavan toimia yhdessä tehokkaasti niin että annetaan kunnolla tietoa ja hoidetaan myös matkustajaoikeuksia ilman, että kuitenkaan, että joutuvat itse ylittämättömiin ongelmiin taloudellisesti. Ja kun itse nyt olen tässä varjoesittelijä, niin metro, kun ajatellaan eri toimijoita, mitä tässä on. Totta kai matkustajien näkökohdatkin on huomioitu, vaikka usein matkustajat valistetaan hyvin heikosti. Tässä, jos ajatellaan sitten esimerkiksi poikkeuksellisia olosuhteita, että saadaan varasuunnitelma tätä varten, se on hyvä ehdotus lentoasemia varten, mutta sitten yksi iso kysymysmerkki tässä on. Lentoasemat ovat ihan oikein tietysti tästä huolissaan, että lento Yhtiöt eivät sysää vastuuta lentoasemille niin, että ei ole esimerkiksi jatkuvasti tarjolla yhteyshenkilöä. Yhtä lailla, jos ajatellaan matkajärjestäjiä, että ensinnäkään ei saisi palulentoa noin vain peruuttaa, eli jo tarjolla jotain muuttaa. Mutta yritykset hylkävät tämmöisen ehdotuksen. Eli tässä täytyy löytää tasapainos. Paino. Olen tässä samaa mieltä kuluttajajärjestöjen edustajan kanssa, joka viimeksi puhui, että todellakin meidän täytyy vihdoinkin määritellä, mitkä ovat määräajat. Esimerkiksi jos on kyse uudelle reitityksestä, jos se koskee sekä lentoasemia, matkustajia että lentoyhtiöitä. Kyllä minusta 12 tuntia vaikuttaa aika pitkältä, jos on esimerkiksi perheen kanssa matkalla. Ja poikkeukselliset olosuhteet. Ei tästä tietenkään luettelua voi laatia. Mutta täytyy nyt kuitenkin löytää jonkinlainen parempi määritelmä. Poikkeuksellinen nyt voi olla mitä tahansa. Eli Vähän pidemmälle tässä täytyy päästä. Sopimuksista sitten mielestäni tämä on erittäin tärkeä. Useimmat matkustajat, joilla lippu on, ja totta kai se yritysten vastuullakin, siis lentoyhtiöiden vastuulla, että tässä tarvitaan helposti ymmärrettäviä sopimuksia kaikkien matkustajien kannalta, että kaikki tietävät oikeutensa, jos ongelmia tulee. Esimerkiksi viivästyminen Tietysti. Eli mihin heillä on oikeus? Jo sitten matkatavarasta. Jos ajatellaan halpalentoja, kyllä minullekin näin on käynyt. Usein matkustaja ei saa tietoa siitä, että lentoasemalla ei voi mitään ostaa. Ensimmäisiä, ensimmäinen puhe puhui tästä. Minulla on käynyt, tulen käsimatkatavaran kanssa, siellä on kaikki paperi, sitten ostan parfyymin tai lahjan, kun menen ulkomaille. Ja sitten joudun panemaan sen matkalaukkuun, niin käsimatkatavaroihin, niin, ja se ei ehkä mahdukaan. Ja matkusta ei välttämättä etukäteen tästä tiedä, mitä tulee muihin lentoyhtiöihin korvausten yhteydessä. Tässä on valtava ero, kun on kyse halpalentoyhtiöistä tai sitten normaaleista lennoista. Kyllä siinäkin täytyy löytää kultainen keskitie, että voidaan oikein korvata matkustajalla, että se on järkevää myös yrityksen kannalta. Noin menee yksityiskohtiin, mutta tässä on paljon yksityiskohtia, jotka ovat perustavanlaatuisia, ja siellä tarvitaan vielä tasapaino, se vielä puuttuu. Savisaar. Rova Savisaara. Aitäh, härra esimies. Kun aika on vähän, siis mä parakku jätän Kiitos puheenjohtaja. Menen suoraan asiaan. Vaikuttaa, siis minusta tämä komission ehdotus, siinä on jonkin verran korjattavaa. Ensimmäinen huomio liittyy tähän, että kompensaatiota maksetaan sen jälkeen, kun myöhästyminen on viisi tuntia Euroopassa otan tässä huomioon sen, että suurin osa lennoista Euroopassa kestävät noin kaksi ja puoli tuntia. On myös huolestuttavaa, että kun on kysymys erityisolosuhteet, niin tekniset, teknisiin ongelmiin viitataan mutta kun on kysymys eh, pienistä operaattoreista, niin saattaa olla, jos eh, yhdellä koneella on ongelma aamulla, niin se aiheuttaa ongelmia seuraavalle viidelle lennolle ja silloin tämä on, on aikamoinen kuormitus. Sama koskee pieniä toimijoita, eh, kun on kysymys 12 tunnin sisällä tehtävä uudelleen reititys. Pienet operaattorit lentävät usein lentokenttiensä väliä ja niillä ei ole yölentoja Yksi erityinen ongelma komission ehdotuksessa on myös tämä määritelmä peruuttamisesta. On vaikea kuvata tilannetta, jos lentäjä näkee, että tässä on jokin tekninen ongelma tai jokin, joku matkustaja sairastuu, eivätkä he voi laskeutua ennen kuin heillä on siihen oikeus ja silloin esimerkiksi matkustajan henki joutuu vaaraan. Tätäkin pitäisi katsoa. Mitä sitten tulee tähän vain yhteen lentoon? Tämä on matkustajaystävällistä, mutta tämä on epäsuhtassa, koska lentoyhtiön on hyvin vaikea äh, tehdä mitään markkinastrategiaa tälle. Me tiedämme, että halpa lentoyhtiöt eivät aina hoida paluulentoja. Ja tämä on hankalaa. Charterlennot sitten meidän täytyy miettiä. Jätämmekö charter-matkanjärjestäjät ulkopuolelle vai jäävätkö he 90 asetuksen allaisuuteen. Meidän täytyy myös hienosäätää matkatavara asia, mikä on käsimatkatavara, kuinka paljon kiloja voi ottaa mukaan lentokoneeseen niin kutsutun käsimatkatavaran lisäksi. Täällä kuulimme näistä tax-free-ostoksista ja niin edelleen. Tämä kaikki on säädeltävä paremmin. Samoin yhteislennot. Tästä on puhuttu paljon. Minusta meidän pitää tasapainottaa vastuita niin, että lyhyen ja pitkän matkan lentojen välille ei tule epätasapainoa. Ongelma on myös äh, matkustajien informoiminen ajoissa, jos on kysymyksessä myöhästyminen tai lennon peruminen tai muu informaatio, joka koskee esimerkiksi matkatavaroita tämän, täytyy, tämän informaation täytyy olla tiedossa ennen kuin, len, ennen kuin matkustaja tulee kentälle, niin tähän hän tietää, mitä hän voi esimerkiksi ottaa mukaan lentokoneeseen. Haluaisin kiittää kaikkia tämänpäiväisiä puhujia ja olisi oikein hyvä, jos me yhdessä saisimme tämän asetuksen laadittua sellaiseksi kuin me sen haluamme. Kiitoksia, Rova Lichtenberg, olkaa hyvä. Okei, okay, um, ähm, mir kommt ja fast die Galle hoch. No niin. Minulla nousee nyt kulkaa sappi suuhun, kun minä tätä kuuntelen. Koska eihän tässä nyt ole kysymys matkustajien oikeuksista, vaan lentoyhtiöiden oikeuksista suhteessa matkustajiin, joita nyt tässä halutaan vahvistaa eikä toisinpäin. Koska jos me ajattelemme jo nyt huonoa komission ehdotusta niin, ja otetaan siihen mukaan lentoyhtiöiden ehdotukset, niin me saamme valtavan ongelman. Olen puhunut äh, juristien kanssa, jotka sanovat minulle, että 80 prosenttia tähän mennessä mahdollisista äh, valituksista raukeaa ja näillä kaikilla uusilla säännöillä. Tämä merkitsee siis sitä, että matkustajat äh, niitä matkustajia pidetään vain tällaisena esteinä, eikä sellaisena, jolle tarjotaan palvelua. Häiriöinä pidetään matkustajia. Ja erityisen pettynyt olen siitä, että esimerkiksi henkilöt, äh, joilla on äh, liikkumisongelmia, äh, liikuntaesteisiä, niin heidän kohdalla ei ole mitään parannettu. Me aikaisemmin vaadimme, tai lentoyhtiöt vaativat, että pitäisi saada lääkärin todistus tällaisesta esteestä, ja siinä mennään jo liikaa yksityisyyden alalle, ei tällaista saa vaatia. Tässä täytyy saada aikaan parannuksia ja toivon mukaan valiokunnassa onnistumme. Entä sitten informaatio oikeaan aikaan? Viimeksi kun lento myöhästyi, niin minä sain informaatiota tästä myöhästymisestä puoli tuntia sen jälkeen, kun minun lentokoneeni olisi jo pitänyt lähteä. Tämä tuli teksti, tekstiviestinä minun puhelimenen ja siitähän minulla oli todellakin paljon hyötyä. Ja tuntikausia minä siellä sitten haahuilin lentokentällä. Force majeure, se täytyy myös määritellä paremmin. Eli tämä on se yleisin syy samoin kuin tekninen virhe, jota aina käytetään niin, että ei tarvitse maksaa mitään korvauksia. Ja sallin, että vielä ihan henkilökohtaisesti sanoa, minua erityisesti raivostutti se, että matkustajat, eh, että te olette sitä mieltä, että matkustajat ovat, ovat lähes rikollisia, jos he lähtivät vaatimaan oikeuksiansa ja että he hyödyntäisivät näitä sääntöjä. No, muistuttaisin kuitenkin, että matkustaja, joka matkustaa paljon, jonka täytyy matkustaa ja lentää paljon, niin eh, ei ole vaihtoehtoa tälle lentämiselle. Ja minä en ole 15 viimeisen kertaan edes hakenut mitään tai edes valittanut, koska en ole saanut vastausta kirjeisiini. Minä uskon, ja tämä on nyt tärkeä asia, meidän on parannettava matkustajien oikeuksia eikä heikennettävä. Eh, se, että siirrytään kolmesta tunnista viiteen tuntiin ja että force majeure jätetään epämääräiseksi ja että vain lisää tulee näitä tällaisia harmaita eh, alueita, jotka kääntyvät matkustajia vastaan. Minusta tämä on hyvin ongelmallista. Ja että sekin on liian vähän. Että jos muutenkin 80 prosenttia mahdollisista kompensaatioista ja valituksista raukeaa, niin ei minulla ole minkäännäköistä ymmärtämystä sen vuoksi, että eihän lentoliikenne ole sitä itseään varten, vaan se liittyy Euroopassa liikkuvuuteen. Anteeksi, että minä tässä nyt kovia sanoja käytän, mutta osa niistä puheenvuoroista, mitä tänään on käytetty lentoyhtiöiden puolesta, oli jo aika kovaa. Esimerkiksi jos tuomarin olisi pitänyt tehdä taloudellinen, kaupallinen tavallaan päätös ja, ja, ja tuoda kaiken maailman paperit mukana ennen kuin hän saa minkäännäköistä korvausta. Ja jos ei hän ole ollut X määrää matkalla, hän ei saa mitään. Minusta tämä, tämä, tämä on hankalaa. Ja vielä lopuksi vetoaisin teihin. Kun ja siis teillähän on aika monen monopoli Euroopassa. Jos te haluatte nähdä matkustajan keskiössä, niin silloin teidän täytyy muuttaa asennoitumista. Olen pahoillani, että en voi jäädä tänne kuuntelemaan enää, mutta minulla on toinen valiokunta tässä rinnakkain, johon minulla on nyt mentävä. Kiitos. Mrs. Foster. Rouva Foster, neljä minuuttia. Well, thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. No, ehkä voidaan kaikki luovuttaa mennään kotiin, niin ne, jotka tänne lentäneetkin varmasti tulevinakin vuosina varmasti lentovat, mutta jos eivät lennä, niin sitten ei enää ole mitään alueellistakaan liiketoimintaa. Olen pahoillani Girtsel ja muut kuluttajaväki. Minä olen ollut tällä alalla suurimman osan elämästäni etulinjassa ja on tietenkin aikoja, jolloin ihmisiä ei kunnolla kohdella. Totta kai se pitää tuomita. Useimmat ovat liiketoiminnassa, koska tarjoavat hyvää asiakaspalvelua, hyviä tuotteita. Ja tässä nyt on kyse nimenomaan siitä, miten hoidetaan ne tilanteet, jotka eivät ole normaali käytäntö, miten varmistaa se, että matkustajat, kuluttajat, menemme sitten kauppaan, ostamme bussiliputa, mitä tahansa teemmekin, että meillä on sellainen sopimus, kenen tahansa sitten onkin, että saadaan hyvä diili. Tästähän tässä kyse on. Minun mielestäni totta kai velvoitteita molemmin puolin varmistaa, että kaikki noudattavat sovittua Minä olen nyt huomannut jotain asioita. Totta kai lentoasemien yritysten täytyy varmistaa, että tiedottaminen on läpinäkyvää, että myös matkahuolinta, yritykset, elävät ole heidän käsissään ja toimivat heidän puolestaan, tietävät tuotteensa, tietävät mitä matkustajan kärsimä viivästyminen on. Ehkä sitten olen aika pitkällä tällä tiellä. Kuten totesin, Rova Girtsel, viiden minuutin jälkeen enää jaksanut kuunnella, en tiedä mihin tässä päädytään. Jos ensi vuonna vielä tulen parlamenttiin, todennäköisesti varmasti uidaan kanaalin yli sitten, tai pyörällä ehkä, no joka tapauksessa. Nyt on kyse matkustajan tekemästä valinnasta, ja nyt ikään kuin ei ole mitään valintaa, mitä oli jäljellä, ja me joudumme varmistamaan sen, että alueelliset lentoasemat ovat tärkeässä asemassa. Haluamme varmistaa, että on hyvä liiketoimintaa myös alueellisilla lentoasemilla, ei pelkästään keskuslentoasemilla, että meidän oikea suunta siltä osin. Ei se tarkoita sitä, että ruvetaan rankaisemaan kaikkia ja panemaan polville kaikki yrittäjät. Eli tässä täytyy löytää käytännön keino päästä eteenpäin. Esittelijöiden kesken meillä on ollut hyvä tapaaminen jo ja komissiokin on tehnyt hyviä näkemyksiä. esityksiä. Me olemme tavanneet heitäkin. He ovat selvittäneet tätä ja nappasin lentoyhtiöiden edustajan esimerkkejä tänne, jos ajatellaan kytkemistä. En halua, että tämä kärsisi. Se on nyt toiminut 40 vuotta. Ei kai nyt joudutaan raiteille menemään maassa toisen matkustaaksemme, että otettaisiin takapakkia muuten. Ja se, että mennään lentoasemalle ja ja siellä joudutaan liikkumaan pisteestä toiseen. Eli tämä on tärkeässä asemassa. Ja mitkä ovat seuraavat vaikutukset? Ei voi vain väittää, että no sitten seuraava lento. Voihan se, että tulee vasta seuraavana päivänä, koska olosuhteet ovat niin vaikeat. Ja kyllä tämäkin täytyy huomioida. Ja sitten mm, tilauslentojen alalla. Totta kai peruttelevat, kuten totesivat, joskus on että hämärin paikkoihin ja matkustajista täytyy kantaa huolta, että heidät saadaan takaisin. Se on huomioitava yhtä lailla. Ei, ei välttämättä molempiin asetuksiin, ei sitä voida ajatella jompi kumpi, minun mielestäni. Lopuksi, jos ajatellaan peruttamatta jättämistä, eh, no ei, ei siitä kukaan kiitä, jos on tyhjä paikka, sitten vihreät sanovat, että siellä on tyhjät penkit. Mutta tähän on kyllä puututtu, jos nimet vaihtuvat niin edelleen. Jos olen ostanut jotain, painan nappia, olen ostanut sen siinä se. Tässä on myös kaupallisia päätöksiä, joita tehdään ja velvoitteita on kuluttajillakin. Eli kaiken kaikkiaan oli kovin kiintoisaa kuulla teitä. Komissiokin on ponnistellut kovasti ainakin joillakin aloilla, mutta täytyy olla hyvin varovainen tämän kanssa jatkossa. Tässä tarvitaan tasapainoa. Jos ei alalla ole, niin ei pitäisi siellä olla. Kaikki sen ymmärtävät. Ainakin meitä ajatellen varmasti jatkamme valiokunnassa yhteistyötä esittelijän kanssa, niin että saadaan jotain toteuttaa kelpoisa niin, että työpaikat säilyvät ja matkustajilla on valinnanvaraa, että tännekin voi silloin tällöin tulla lentäen. Kiitos. Mr. Banyan. Benjan, kaksi minuuttia pyydän. I've got a few points, I'll try and be... Kiitos. Muutama kohta ihan nopeasti. Ensinnäkin oikeudet ovat aika lailla tasapainossa teollisuuden ja matkustajien välillä, mutta tiettyjä alueita on, joita on vielä työstettävä. Huomioin myös tämän Hub and Spoke-järjestelmän erityispiirteet ja lipunkirjoitusvaatimukset. Tätä ei saa varantaa. Tämä kyllä huomioidaan tässä. Itse olen nostanut esille muutamia kysymyksiä. Tämä yhden laukun sääntö oli yksi näistä. Erityisesti halpalentoyhtiöillä on käsimatkatavararajoja. Niiden pitää olla ymmärrettäviä sääntöjä, mutta myös järkeviä sääntöjä, järkeen käyviä sääntöjä. Ne, jotka matkustavat keveimmin varustein, niin kärsivät kaikista eniten tästä yhden laukun säännöstä, koska rouva ei saa edes, mat, edes käsilaukkuansa mukaan, kun matkustaa niin keveästi, niin jos sitten saa molemmat laukut yhteen säiliöön, niin sitten jää tilaa. Kyllä sillä tapauksessa molemmat laukut pitäisi sallia. No sitten monen välineen yhteydet ja uudelleenreititys. Olemme perehtyneet tähän asiaan. Miksi ei voitaisi harkita vaikkapa lentokone- ja junayhteyttä, kun tulen Charles de Gaulle kentälle ja siellä menee TGV-junia 3-4 Strasbourgiin ja lentoyhtiö tarjoaa minulle sitten lentoa 10 tunnin kuluttua. Piti maksaa kahteen kertaan enkä saanut kompensaatiota. Olin aika lailla kärmeissäni. Kyllä tässä jotakin voitaisiin tehdä niin, että yhdisteltäisiin liikennemuotoja. Viiden tunnin raja on aivan järkyttävä. Ihmiset, jotka lentävät kokoukseen, lentävät tunnin, palavat samana päivänä ja jos on viiden tunnin myöhästys, niin koko matkan aihehan peruntuu saman tien. Eli viisi tuntia. Ei, ei tämä ole hyvä tässä mielessä. Tekniset ongelmat, nämä täytyy täsmentää huolellisesti, jos teknisiin ongelmiin aina vedotaan. Juu, tekninen ongelma oli. Ja sitten ylibuukkaukset, jos on vaikkapa perhe, tilanne, vaikkakin tulee eri lentokentiltä, yksi buukataan, toinen ei, niin tämä vaikuttaa koko ryhmään eikä vain yhteen henkilöön. Eli ylibuukkauksia ja ylivarauksia on kyllä katsottava myös tästä näkökulmasta. No niin, pitäytyy käyttää kahdessa minuutissa Pane předsedo, ja myslím, že to byla eh, pro všechny velice zajímavá eh, hodina. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Tämä on ollut minusta todella mielenkiintoinen äh, iltapäivällä. Paljon täällä on jo sanotti, joten ihan vain muutama huomio. Meidän pitäisi miettiä tarkkaan näitä erityisolosuhteita, samoin kuin yhden laukun sääntöä. Mitä tulee sitten äh, yhteyslentoihin ja informaatioon, se on hyvin tärkeää on tärkeää antaa informaatiota ennen kuin matkustaja saapuu lentokentälle. Esimerkiksi perheet, joilla on pieniä lapsia, joutuvat helposti vaikeaan tilanteeseen muuten. Viimeinen huomioni, olin ollut äh, aika pettynyt siitä, että emme päässeet eteenpäin lentoyhtiöiden vakavaraisuuskysymyksessä tai joukkokannekysymyksessä. Ajalla sen kaksi minuuttia. Presidente, si, bueno, yo solo recordar... Kiitos, kiitos puheenjohtaja. Täytyy nyt muistaa, että tässä täytyy miettiä matkustajia oikeuksia kaiken muukin yhteydellä, muunkin yhteydessä ja muillakin aloilla. Nyt tässä ilmailualalla päästään eteenpäin ja ihan hyvään aikaan. Ja ei tässä kriisissä ole mikään veruke sille, että otetaan takapakkia vaan päinvastoin. Kun ajatellaan kaikkia aloja, niin täytyy päästä eteenpäin ja uudistaa tätä, huomioida myös tekniset muutokset ja mitä mahdollisuuksia matkustajillakin on nyt. Niin, että voidaan uuden ja kohentaa matkustajien oikeuksia myös ilmailualalla. Eli ei takapakkia saa ottaa. Minä ymmärrän kyllä, kuten kaikki muutkin täällä, ainakin enemmistö, että me olemme aika tavallisia matkustajia Brysselin ja Strasburgin takiakin. Siksi meillä on aika lailla kokemusta, huono ja hyvää kokemusta, ajatellen omia oikeuksiamme eri tilanteissa. Ei nyt aina poikkeuksellissakaan. Joskus on ihan jatkuvasti toistuvia tilanteita. Ja tässä täytyy tavallaan ymmärtää se myös, että se kuuluu mahdollisiin tilanteisiin tässä. Mutta yritykset ja varsinkin jotkut yritykset väärinkin käyttävät omaa kykyään kaltoin kohdella, siis kaltoin kohdella matkustajia. Minusta komission ehdotus joissakin tapauksissa pyrkii tätä ratkaisemaan, ainakin pyrkii siis sanon, Mm, Kriisinkin takia täytyy huomioida yritysten tilanne, ja täälläkin meidän täytyy tämä huomioida. Mutta joissain tapauksissa vuosi ennen vaaleja ja näissä oloissa, joissa matkustajat ovat, niin totta kai yrittäjätkin ovat hyötyneet tästä demokratisoitumisesta ja niin, että eurooppalaiset niin innokkaasti liikkuvat sinne sun tänne lomien tai vierailujen takia. Ja totta kai ovat tästä nauttineet ja nyt kriisin takia ikään kuin otetaan takapakkia niin tärkeässä asiassa kuin näissä oikeuksissa. Ja minäkin haluan, että täytyy kouluttaa henkilöstöä. Yleensä on kyse halpalentoyhtiöistä, jotka huonon kohtelevat matkustajiaan. Ja myös sitten yritykset, lentoasemat ja matkustajat tietävät kukin vastuunsa. Kiitoksia kovasti. Mr. minutes. Herra Riquet, kaksi minuuttia. Dominique. Oui, monsieur président, merci. Je de... Kiitos puheenjohtaja. Monia kohtia on käsitelty, mutta yksi minua huolestuttaa ylivuokkaus. Matkustuslipun osto on sopimus luonteeltaan Eli maksu suoritetaan ja sitten on aivan erityiset ehdot tässä sopimuksessa. Matkustaja voi oman varauksensa peruttaa tietyin ehdoin ja ei ole sellaista ehtoa, joka mahdollistaa sen, että äh, kuljettaja ikään kuin ottaakin uudestaan käyttöön saman lipun ja myy sen uudestaan. Sama tuote myydään kahteen kertaan, vaikkakin maksu on jo ensimmäisellä kerralla maksettu. Tästä pitäisi kyllä sanktioida ja rangaista. Näin ei kuitenkaan ole. Tässä direktiivissä tämä aihe on sellainen, jota täytyy pohtia, koska tämä on todellakin sopimusoikeuden eh, rikkomus ja sitä kuitenkin sallitaan ja suvaitaan. Millään muulla toimijalla eh, kuin lentoyhtiöillä ei ole tällaista mahdollisuutta, tällaista oikeutta. Kyse ei ole siitä, että lentokoneet saadaan tällä täytetyksi ja nämä slotit, lähtö- ja tuloajat eh, täytyy huomioida minusta täytyisi todellakin rajoittavia toimia käyttää näissä tapauksissa. Thank you. Kiitos. Ja lopuksi minä sanon nyt ihan selvästi sen, mikä minun on käynyt selväksi, että nykyinen asetus on toteutunut eri yritysten voimin eri lailla, vaan on selväksi käynyt, että tässä kyllä tarvitaan myös tarkistamista. Jotkut yritykset noudattavat kirjainta, jotkut sääntöjä noudattavat, mutta jotkut viis veisaavat asetuksesta. Mielestäni se, mikä ärsyttää jäseniäkin niin täällä, ja siksi siihen on paneuduttava. Sitten tähän liittyy myös tämä kysymys, jonka Rova Jala Sentä lyhyesti otti esille, nimittäin se, että lentokentillä on täydellistä tietämättömyyttä. Ei lentoasema henkilöstön parissa, vaan matkahuolintahenkilöstön parissakin siitä, mitä asetuksessa on kyse, onko sellaista olemassakaan ja mitkä ovat matkustajaoikeudet. Todennäköisesti jotkut ovat kuulleet minun tarinani tästä tilanteesta, että mä siis lähetettiin asistunut poliisi, koska minä vain vetosin oikeuksiini. Olin silloin neuvoston lennolla. Ja tiedätte varmasti kokemuksistani muutenkin, herra Bauers, olen niin muuten ihan teidän yhdellä lentoyhtiöllänne, no ei ihan nimenomaan teidän yhtiöllänne, mutta mat- tilauslennolla viime kesällä. Eli siitä jäi vähän ikävä maku suuhun, aika ikävä maku suuhun ainakin minun mielestäni ja varmasti monille jäsenillekin. Mikä tässä nyt on mielenkiintoista, jos ajatellaan omaa vaalipiiriäni? Niin minusta siellä on paljon valituksia useimmat eivät liity jatkolentoihin, vaan nimenomaan lentoihin paikasta toiseen, vaan nimenomaan yhdestä paikasta toiseen. Joskus on kyse tilausmatkoista, mutta muutenkin, vaikkakin olen samaa mieltä Fostonin kanssa siinä, että jos on paketti matka asetuksen piirissä, niin pitäisi siinä saada korvausta ja sitten myös lennon korvauksena, mutta ne, jotka ovat lennolla ja saavat sitten korvauksen, niin tästä täytyy vielä saada ratkaisu, koska kaiken huonommillaan tämä on säännelty siellä. Jäsenet ehkä voisivat miettiä myös poikkeuksellisia tapauksia, tilanteita. Meillä on sellainen vaikutelma ainakin tullut täällä, kun tätä kuuntelin joissakin tilanteessa vaikuttaa siltä, että komissio on kyllä hyödystä saanut aikaan, mutta sitten ei välttämättä liian pit, riittävän pitkälle menty. No sitten tämä nyt on tällainen saksalainen näkemys asiasta ehkä. Tulkikorja on kyse puheenjohtajan näkemyksestä. Ja sitten vielä lopuksi esittelijä pääsee ääneen. Kolson, onko teillä ehkä jotain lisättävää tähän? No, Mr. Chairman. Thank you. Ei puheenjohtaja. Paul, I think that's very well. No, aika rohkea ehkä. Ihan hyvä niin. Herra Bach, esittelijä. Ja, vielen Dank, Herr äh, Kiitos äh, puheenjohtaja. Meillä on ollut äh, erinomaisen mielenkiintoinen iltapäivä ja erilaisia puheenvuoroja. Ja te oikeastaan veditte tässä ihan oikeat johtopäätökset jo. Minä osaltani omassa puheenvuorossani, alkupuheenvuorossani otin esiin tiettyjä asioita ja, ja minä minusta otin alussa jo esiin ne kaikkein tärkeimmät asiat. Monet asiat eivät mene tarpeeksi pitkälle. esimerkiksi olen samaa mieltä kollega Sinalovan kanssa. Esimerkiksi tämä äh, lentoyhtiöiden vakavaraisuuskysymys on otettava vahvemmin esiin, samoin kuin määritelmät, vastuukysymykset ja sen lisäksi äh, nämä alueet, vastuualueet, lentokenttä pilottien ja lentoyhtiöiden välillä ja informaatio myös siitä, kuka on vastuussa mistäkin informaatiosta, samoin kuin määritelmät liittyen esimerkiksi henkilöihin, äh, jolla on jokin tietty vamma tai liikuntaeste. Nämä täytyisi määritellä selkeämmin. Monia asioita pidettiin hyvänä, niin minäkin. Esimerkiksi nämä hätätilannesuunnitelmat, se on minulle hyvin tärkeää. Miltä se sitten yksityiskohtaisesti näyttää, niin sitä täytyy vielä varmasti työstää. Olen monien puhujen kanssa myös samaa mieltä siitä, että tämä viisi tuntia, se on hyvin monissa tilanteissa heikennys. Minusta kuitenkaan emme voi oikeusistuimen tuomioita ohittaa. Ei komissiokaan näin ole tehnyt. Ja Kuitenkaan komissio ei ole noudattanut tuomioistuimen tuomioita kaikilta osin. Ja yksi asia on myös luonnollisesti tämä yhden tämä käsimatkatavarakysymys. Mielestäni tämä oli mielenkiintoinen iltapäivä. Olen kuullut todella mielenkiintoisia asioita, samoin myös IMKO-valiokunnalta. Ja oikein suuri kiitos tästä iltapäivästä. Kiitoksia, George. Ja sitten vielä asiantuntijamme tai sidosryhmät. Korkeita yksi minuutti per henkilö, jos jotain sanottavaa on samassa järjestyksessä, siis oikeus vastata. Olen demokraatti, Fauks, lentosamien puolesta. I, I think uh, I would like... Niin, halusin ottaa esille sen, jonka Rova Verniot toi esille, eli tarpeen varasuunnitelmiin hyvä juttu ja määritellä säännöt myös liittyen vastuujakoon varasuunnitelmissa, niin ettei tule hämmennystä matkustajien kanssa, eli kuka vastuussa mistäkin oikeuksia taatessa taataan se, että jollain tavalla myös on joku läsnä kantamassa huolta matkustajasta. Kiitos puheenjohtaja. Thank you, Mr. Simpson. I would... Kiitos, herra Simpson. Lisäisin yhden asian. Olen kuullut paljon huolia tästä viidestä tunnista ensimmäisenä kynnysarvona. Kynnysarvot ovat tarpeen lentoyhtiöille, jotta tähän viivästyskysymykseen voidaan puuttua ja jotta voidaan operoida näitä lentoja Viisi tuntia on tässä asetuksessa ja sitä pidetään kynnyksenä myös pitkälle viivästykselle, jonka jälkeen matkustajalla on oikeus korvaukseen. Näin ollen tämä on myös looginen luku. Niin kuin jo totesin, haluan korostaa sitä, että matkustajien edun mukaista on, että lentoyhtiöt yrittävät hallita viivästyksiä eikä vain perua lentoja. Totta kai me huolehdimme matkustajista, mutta kun lennämme viivästyksellä, niin tietenkään emme halua sitten kärsiä ylimääräistä korvauksista. Uh, Herra McNamara, minuutti. Kiitoksia. Ei mitään kommentoitavaa. Kiitos. Herra Hanlon. A little bit. Ihan. For my answer, uh, I mean, we fully support. Jatkaisi siitä, mitä jo totesin. Tuomme tätä ajatusta, mutta, mutta Beukin edustaja kysyi, miksi tässä heikennetään tätä, kun ajatellaan korvausta viivästymisestä, jos siihen liittyy viivästym- peruutus. Siinä on vastaus jo kysymyksessä. Jos joutuu maksamaan korvauksia viivästymisestä, eikä ole välttämättä mahdollisuuksia löytää vaihtoehtoa, niin totta kai sen edun mukaista on myös ongelman sisältävä lento peruttaa niin, ettei tule sitten muita vaatimuksia kaikilta muilta asianosaisilta. Eikä se ole kuluttajien edun mukaista, jotka ovat totta kai halukkaita pääsemään kohteeseensa ja, ja, ja missä tapauksessa eivät halua perutusta, vaan mieluummin viivästyminen. um... Ensinnäkin me pidämme matkustajan kaiken keskiössä. Mikäli me emme heitä kohtele kunnolla, niin meillä ei ole asiakkaita. Eli tämä on ihan selvä. Me yritämme aina huolehtia matkustajista, kohdella heitä hyvin ja kunnioittaa heidän oikeuksiaan. Minusta olisi ikävä, jos tästä keskustelusta tulisi sellainen, että yhdellä puolella on teollisuus ja toisella puolella on matkustajat, asiakkaat. Näin ei pitäisi olla. Kaikki matkustajat, okei, joihinkin matkustajiin tämä iskee, kun jokin menee väärin, mutta mutta silloin myös se suuri määrä matkustajia, joiden kohdalla mitään ei mene väärin, voivat joutua ongelmiin. Toinen asia, aivan liian usein tämä keskustelu perustuu väärinkäsitykselle, eli kun me puhumme kompensaatio-oikeudesta, niin puhutaan tällaista maksimista tai jostain tietystä köntästä. Ei, kysymys on minimisummasta, jos matkustaja on kärsinyt enemmän äh, vahinkoja tai enemmän myöhästymisiä, niin silloin heillä on vielä lisäoikeuksia vaatia korvauksia joko tämän Montrealin äh, sopimuksen perusteella tai pakettimatkadirektiivin pohjalta. Kiitos, Rova Girtsu. Uh, yes, I want just... Niin, haluaisin vain mainita, että on äärimmäisen tärkeää huomioida tämä maksukyvyttömyys äh, ja tuomioistuin käsittelyt. Kaikki kaikki lentoyhtiöt haluavat kilpailla samoilla ehdoilla. Ja kaikkien yritysten on noudatettava samoja sääntöjä ja pelattava pelin säännöillä. Viimeisenä, mutta ei vähimpänä, Ruva Paho. Kiitoksia kovasti. Haluaisin lyhyesti palata yhteen seikkaan, jonka Rova Foster otti esille. Mielestäni siinä osutaan villakoiran ytimeen. Ajatellaan niitä velvoitteita, joita on kullakin sopimuspuolella sekä matkustajalla että lentoyhtiöllä. No nimenomaan näin on. Usein velvoitteita ei lentoyhtiöiden puolella noudateta, kuten on kuultu. Aika hämmästyttävää, kun on kyse alasta, jossa ei tarvitse noudattaa samoja kohtuuden standardia kuin muilla palvelualoilla, kuten olen aikaisemminkin selittänyt. Tästä on niin paljon tuomioistuimen päätöksiä olemassa tähänkin mennessä, että usein sopimusedot ovat epäreilut ja kuitenkin niitä edelleen käytetään ja jopa suosittelen niitä. korosta mitä täällä todettiin, myös peruuttamatta jättämiseen lausekkeena. Totta kai nyt olisi mahdollisuus saada säännöt oikein niin, että selvitään tästä. Kiitos kovasti. Kiitoksia kovasti. Aika on kulunut paljon siihen, kun mietitään, miten asioita tehdä. Mutta aina on kyse täytäntöönpanosta. Se on se mittatikku. Tämä on yksi esimerkki myös tästä. ja sen, että varmasti miettivät myös kansallisten viranomaisten roolia. Kiitoksia kovasti, että tänne tulitte. Esititte näkemyksiänne valiokunnalle. Kiitos myös valiokunnalle. Sitten aikataulu. Tämä tiedoksi teillekin, jäsenille pelkästään lausuntoluonnosta 16.17. syyskuuta käsitteellä. Määräaika tarkistuksen jättämiselle tuohon mietintöön on 3. lokakuuta. Sitten tarkastellaan tarkistuksia 4. ja 5. marraskuuta. Äänestys tässä valiokunnassa 14. marraskuuta täysistunto. No, sitä ei tiedetä vielä, mutta toivottavasti todennäköisesti tammikuussa 2014 ja jäsenet. Mietintöluonnoksen tarkastelu on 16.17. syyskuuta esityslistalla. Kiitos vielä kaikille kovasti. Kiitos esittelijälle ja varjoille heidän työstään. Ja nyt pyytäisin, että siirrymme kokouksen suljetuin ovin ja palautteeseen kolmikantakokouksista. Muita pyydän jättämään salin.